So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, aloitan kokouksen. Ja olen iloinen siitä, että meillä on tänään vieraanamme neuvoston puheenjohtaja, joka on vastuussa kauppakysymyksistä. Ja meillähän on paljon tärkeitä asiakirjoja, joista neuvottelimme Italian puheenjohtajakauden aikana. Muun muassa TTIP ja SETA, mutta myös muita. Myös toinen pano kysymykset ovat olleet esillä kauppasopimusten yhteydessä ja sitten kaksi lainsäädäntökysymystä, TDI ja IPI. Ja sitten tietysti myös se kysymys, miten kauppapolitiikan avulla voitaisiin luoda uusia työpaikkoja ja vahvistaa teollista pohjaa. Yhteistyömme on ollut erittäin hedelmällistä ja toivoisin, että meillä olisi aina näin hyvää yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä. Eli jo näin aluksi suurkiitokset ja nyt teillä on puheenvuoro. Grazie mille, signor Presidente. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Kiitän valiokunnan varapuheenjohtajaa ja jäseniä myös. Olemme nyt pääsemässä Italian puheenjohtajakauden loppuun ja minulle on ilo kertoa täällä jälleen kerran tässä valiokunnassa tilanteesta ja kertoa Italian neuvoston puheenjohtajakauden tuloksista kauppapolitiikan alalla viimeisten kuuden kuukauden aikana. Haluaisin aivan aluksi lyhyesti puhua lainsäädäntöasioista. Sinne varsinkin kaksi asetusasiaa ovat tärkeitä. Ne koskevat kauppasen suojakeinojen modernisointia ja julkisia hankintoja koskevia välineitä, joita kutsutaan myös vastavuoroisuusvälineiksi. Italia on pitänyt näitä aloitteita erittäin tärkeänä ja on pyrkinyt pääsemään kompromisseihin neuvostossa. Mitä tulee kaupan suojakeinojen uudistamiseen, haluaisin muistuttaa, että tämä aloite on ollut käynnissä jo vuodesta 2012. Tarkoituksena on antaa Euroopan unionille vipua, jonka avulla voidaan vastata eh, kolmansien maiden yritysten epärehellisen toiminta. Mm, sillä saadaan aikaan yhtenäiset kilpailuolosuhteet eh, näiden maiden kanssa, joilla on hyvin voimakkaita kaupan suojakeinon välineitä. Tarkoituksena on suojella yrityksiämme epäasiallisten käytäntöjen käytännöiltä. Euroopan parlamentilta ja yrityksiltä olemme pyytäneet neuvonantoja ja olemme pyrkineet siihen, että neuvosto on lainsäätäjänä vastaisi nopeasti tähän sääntelyehdotukseen, jonka komissio on tehnyt. Kuitenkin kautemme aikana havaitsimme, että tämä lainsäädännöllinen asia on sellainen, jossa on neuvoston sisällä hyvin erilaisia kantoja ja tästä syystä pyrimme pääsemään kompromissiin, jossa huomioitaisiin kaikkien jäsenvaltioiden edut. Vaikka ponnisteluja on tehty paljon asian eteenpäin viemiseksi ja jotta ainakin voitaisiin aloittaa neuvottelun parlamentin kanssa, neuvostossa ei päästy sisäisten jakolinjojen yli näin ollen 21. marraskuuta neuvoston kokouksessa ainoastaan pystymme toteamaan tilanteen ja aloittamaan sisäisen pohdintoprosessin jokaisessa jäsenvaltiossa omien tuotantojärjestelmien kanssa toivoen, että, että kantoja, kannat saadaan lähentämään myöhemmin. Mitä sitten tulee tähän kansainvälisen julkisten hankintojen välineeseen, niin parlamentti on pyytänyt sen muutosta ja, ja pyyt, antanut tukea komission aloitteelle. Puheenjohtaja valtio on tässä tehnyt kompromissiehdotuksia jäsenvaltioille. Valitettavasti myös tässä tapauksessa ja vielä voimakkaammin kuin aikaisemmassa tapauksessa – ponnisteluista huolimatta teknisellä tasolla ei ole päästy eteenpäin. Lopputulos valitettavasti on äärettömän masentavan. Me kaikki tiedämme, että euro- eurooppalaiset, jotka haluavat EUn ulkopuolella osallistua julkisen hankintojen kilpailuihin, ovat joutuneet vakavan syrjinnän kohteeksi kaupakumppaneiden puolesta enforcement-asetus antaa jo EUlle välineen puuttua tilanteeseen, jossa ne maat, joiden kanssa meillä on julkisia hankintoja koskeva sopimus, kun ne eivät sovi, noudata sopimusta, meillä ei kuitenkaan ole vielä välinettä, jolla voitaisiin puuttua tilanteisiin kauppakumppaneiden kanssa, joiden kanssa ei ole tämän tyyppistä sopimusta solmittu. Viimeisessä ulkoasian kampanjaministerin kokouksessa Italian on pitänyt todeta, että vaikeuksia edelleen jäsenvaltioiden välillä on he vaikuttaa siltä, että nyt vain halutaan pitää kiinni kansallisista vaatimuksista eikä suuntautua eurooppalaisesti. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että pääsy eh, ja julkisten, julkisiin hankintoihin pitäisi olla eurooppalainen eh, asia, ja siksi emme halua keskeyttää keskusteluja, vaikka tämä aloite ei olekaan neuvoston mielestä. Vastaus meidän Euroopan kansalaisina on, ja edustaja on tehtävänä löytää toisia vaihtoehtoja asia on pohdittavaa komissionkin avulla teknisissä, teknisillä formeilla. Niin kuin sanoin neuvosto on avoimessa kokouksessa 21. päivä, sanoin, että neuvostossa valitettavasti kannat ovat ideologisesti kaukana toisistaan. Tästä syystä tällaisen kaupan suojakeinojen rakentaminen, ei pelkästään käyttö, vaan rakentaminenkin jo on, on neuvostossa asia, joka lähenee protektionismista protektionismia. Italian mielestä näin ei ole. Kaupan suojakeinojen olemassaolo ei tarkoita sitä, että niitä käytetään väärin, Vuonna 2014 toisella kaudella puheenjohtajavaltio on useaan kertaan aloittanut keskustelun jäsenvaltioiden kanssa koskien VTO-kysymyksiä, erityisesti kun ajatellaan, mikä lukkotilanne oli viime heinäkuussa, kun hyväksyttiin pöytäkirja kaupan helpottamisesta. Onneksi viime viikkoina saatiin keskisestä neuvottelusta hyviä tuloksia ja havaitsimme, että olemme Intia, että Intian ja Yhdysvaltojen kanssa on päästy sopimukseen elintarviketurvallisuudesta. Ja 27. marraskuuta yleiskokouksessa hyväksyttiin kolme päätöstä, jotka koskevat seuraavia asioita. Pöytäkirja, jolla hyväksytään kaupan helpottamista koskeva sopimus ja elintarviketurvallisuutta koskeva asiakirja. Balin jälkeinen työ, joka on määriteltävä 2015 heinäkuun jälkeen. Tämä on merkittävä saavutus VTOlle. Monenkeskinen järjestelmä näin on päässyt lukkotilanteesta eteenpäin. Ja yleisneuvoston kokouksessa sovitti myös neuvottelujen jatkamisessa VTOssa ministerikokouksessa kokouksessa jotta määritellään uusi työohjelma ja saadaan loput tämän asiaan kuuluvat osat valmiiksi. Olemme myös neuvotelleet transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme, kuten sanomme kuulemistilaisuudessa, aikaan yksimielisen mandaatin neuvostolta. Se on julkaistu internetistä ja neuvottelukierrokset aloitetaan. Tämä on merkittävä askel eteenpäin avoimuuden tiellä ja kansalaisten suuntaan avautumisen välillä. Neuvosto on hyväksynyt asia koskevan asiakirjan viime marraskuun 21. päivä. Tarkoituksena lähettää selkeä viesti Yhdysvalloille erityisesti kahdesta asiasta, jotka liittyvät TTIP-neuvotteluihin. Ensinnäkin jäsenvaltioit pyrkivät antamaan vauhtia neuvostolle laaja, äh, neuvotteluille laajalla sopimuksella, jonka kautta vapautetaan kauppa- ja investointeja ja luodaan uusia mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille ja vahvistetaan talouden kasvua ja työllisyyttä molemmilla Atlantin puolilla. Toisekseen on pantava merkille, kuinka Tärkeää on lisätä avoimuutta. Tämä, tästä asiasta on uusi tiedotusstrategia komissiolla. Siitä keskustellaan huomenna 5. joulukuuta. Tästä Tähän strategiaan Italia on sitoutunut voimakkaasti kautensa lopussa julkinen mielipide ja kansalaisyhteiskunta on huomioitava ja niillä on tiedettävä, on tuotava selväksi, mitä hyötyä sopimuksesta on kansallisille yrityksille ja PK-yrityksille erityisesti. Puheenjohtajavaltio on pyrkinyt vetämään sieltä yhteen ja ottaa, on pyrkinyt ottamaan huomioon valtuuskuntien eri kannat kuitenkin niin, että TTIP ja muut kapasiteet pidetään erillään. Lähetimme selkeän viestin yhteis- Yhdysvalloille vi- koskien poliittista sopimusta. Yhdysvalloissakin oli nämä välivaalit. Mitä sitten tulee noihin kauppapolitiikan asioihin? Prioriteettina on ollut nopeuttaa aina todella näitä neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa niin, että viimeistään vuonna 2015 lopulla tai seuraavan vuoden alussa saataisiin tämä valmiiksi ja hyödynnettäisiin vaali, vaalien ajoituksen suoma tauko. Kyseessä on oikeastaan vain mielikuvitusharjoitus. On ymmärrettävä, että jos emme saa neuvotteluja valmiiksi vuoteen 2017 mennessä, jolloin Washingtonissa on uusi hallitus, niin neuvotteluasetelma saattaisi muuttua täysin ja voimasuhteet muuttuisivat. Eh, heillä on ollut siellä kolmen vuoden ajan suuremmat eh, kasvut kuin meillä ja energiakustannuksetkin on huomioitava. Komission jäsen Malmströmin ja muiden tahojen kanssa ensi viikolla hahmotellaan aikatauluun lending zonesia varten. Me pyrimme toimimaan realistisesti ISDS-asiasta, joka pian varmasti tulee keskustelun ytimeen. Haluaisin todeta, että ennen kuin ryhdytään mihinkään tavoitteisiin, on hyödyllistä, että parlamentti tarkkaan pohtisi sitä, pitäisikö tästä asiasta keskustella suositella tai pyydetä, että ISDS-mekanismi kokonaan poistettaisiin TTIP-neuvotteluista. Meidän on oltava tietoisia siitä, että järjestelmään riskit sisältyvät tähän kysymykseen. Vaarana on, että aloitamme dominoefektin, joka vaikuttaisi Kanadan ja Singaporen kanssa tehtyihin sopimuksiin ja vaikuttaisi sopimuksiin ja neuvotteluihin Kiinan kanssa. Se saattaisi myös saada aikaan vastatoimia TTIP-kumppaniltamme koskien julkisia hankintoja. Olisi siis huono, jos ISDS jätettäisiin ulkopuolelle ja kuitenkin pidetään voimassa 1400 investointisopimuksessa, jossa on olemassa nämä ISDS-mekanismit. En usko, että parlamentti voi kuitenkaan vastustaa Lissabonin sopimusta, joka nämä edelliset mahdollistaa. Ja nyt haluaisin lukea täältä asian, joka on mielestäni erittäin asia, erittäin kiinnostava. And transition countries creates a stable... No, vakaat puitteet suurille eh, sijoituksille ulkomaille. Keskeinen määritelmä kahdenvälisissä investointisopimuksissa luo oikeudellisen tilanteen investoijille, jotka voivat saada reilua tasavertaista kohtelua ja se, että heitä suojellaan toimijoita, jotka ovat syrjiviä ja heitä so- kohdellaan yhtäläisesti samassa siinä maassa, joka on alkuperäisen maan, alkuperä, yhtiön alkuperämaa. Yleisesti katsotaan investoinneille annetaan vaihtoehto käyttää tätä oikeutta omasta aloitteestaan vi- välittämällä kiistat puolueettomalle kansainväliselle sovittelu tuomioistuimelle, joka voi liittyä siihen, että on hankalampaa seurata, hoitaa asioita kansallisissa tuomioistuimissa. Lissabonin sopimuksen jälkeen kahdenväliset investointisopimukset, jotka tällä hetkellä ovat voimassa, joita on yhdessä, yli 130 maan kanssa katsomaan, luovat vakaan pohjan sille, että on olemassa investointituokkukuus. Tämä, jonka luin, koskee kertomusta suor- koskien suoria investointeja ulkomaille. On siis aika ristiriitaista, että kahden välisessä politiikassa ISDS on mukana kahdenvälisissä sopimuksissa. Samaan aikaan sanotaan, että, että, parlament, että Euroopan unionin ei pitäisi tätä asiaa koskettaa ollenkaan. Edelleen neuvosto hyväksyi yleiset päätelmät 21. marraskuuta että Italian puheenjohtaja valtio oli edellisenä viikkona ehdottanut. Ja puheenjohtaja valtio on pyrkinyt siihen, että päätelmissä korostettaisiin sitä, että kauppa-asialista on keskeinen kasvun tekijä. Meidän on toimittava tällä alalla johdonmukaisten muiden politiikan kanssa. Päätelmät perustuvat sille, mitä EU kesäkuun Eurooppa-neuvostossa on todettu kaupan ulkoisista ulottuvuudesta. Se on väl- tärkeä väline, jotta saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä. Tämän asiakirjan myötä neuvosto pyytää uutta kauppakomissaarita aloittamaan neuvottelut strate- kauppapolitiikan strategian päivittämisestä, kun globaali talous on kehys muuttunut. On, on, tämä on tarpeellista ja on muistettava myös komission tehtävä pohdinnassa on mukana myös neuvoston sisäinen ideologinen jakolinja. Se on syypää sille, että lainsäädännöstä asioista ei ole saatu sopimusta aikaan. Eteenpäin on päästy myös Japanin kanssa solmittavassa vapaakauppasopimuksessa ja on saatu virallisesti päätöksen äh, sopimus, joka Tokion kanssa, jonka kautta pikkuhiljaa puretaan muita kuin tulliesteitä. neuvottelujen alussa sovitun etenemissuunnitelman mukaisesti. Sitten puhuttiin myös Japanin kolmesta rautatieyhtiöstä liittyen julkisiin hankintoihin. Seitsemäs neuvottelukierros EUn ja Japanin kanssa on nyt jo käyty. Japani on merkittävä strateginen ja taloudellinen Euroopan unionin talouskumppani. Sitten haluaisin muistuttaa Vietnamin kanssa neuvoteltavista vapaakauppasopimuksista. Ne ovat aika pitkälle ja voi olla, että ne saadaan valmiiksi ensi keväänä. On kuitenkin muutamia tärkeitä, tärkeitä arkaluontoisia asioita ratkaisematta. Niihin pitäisi pureutua neuvottelujen loppuvaiheessa. Neuvoston on edelleen säilytettävä paine niissä. Sitten ähm, autonomista preferensseistä siitä on saatu hyväksyntä, eikä Intekaan ole tehnyt tarkistuksia. Komissio tekee Moldovaa varten uusia suositummuussääntöjä. Edellä on kaksi muuta merkittävää kauppapolitiikan asen, ehdotusta, jotka koskevat Länsi-Balkania ja Ecuadoria. On ehdotettu suosituimmuusmenetelmien jatkamista entisen Jugoslavian maiden alueella – Tästä on asetus 1215-2009. Tähän liittyy kuitenkin jotenkin ehtoja. Ecuadorin osalta 7. heinäkuuta 2014 päätettiin neuvottelut Ecuadorin, Kolumbian ja Perun vapaakauppasopimuksesta. Komissio on hyväksynyt asetusehdotuksen asiasta, jotta vältettäisiin että Ecuadorin tapauksessa olisi epäselvästä tuota, tuontia. Tulli- ja kauppakysymykset on huomioitava. Valitettavasti Tämä valiokunta on tehnyt paljon tarkistuksia komission ehdotuksen, joten sitä ei voida nopeasti hyväksyä. Ne koskevat poliittisia lausekkeita, suosituimmuuslausekkeiden lakkauttamista. Näistä pitäisi tehdä delegoitu säännös eikä täytäntöönpanosäännös, niin kuin neuvosto on ehdottanut komission oikeudellisen yksikön tukemana. Lopuksi haluaisin todeta vielä ohjauskauden äh, äh, puheenjohtajakauden lopussa olemme neuvottelee Länsi-Afrikan kanssa Etelä- ja Itä-Afrikan yhteisöjen kanssa. Nämä ovat merkittäviä tuloksia, koska niiden myötä voidaan tasapainottaa alueellisella tasolla erilaiset kauppajärjestelmät ja helpottaa tilannetta pienille viljelijöille, joilla ei ole pääsyä veden ääreen ja voidaan helpottaa näiden tuotteiden pääsyä EUn markkinoille. Muussa tapauksessa niihin olisi sovellettu tiettyjä säännöksiä. ECOVAS-sopimus saadaan mahdollisesti valmiiksi ennen kauden loppua. Tulkki huomauttaa, että puhuja luki suoran paperista erittäin nopealla vauhdilla, eikä tulkeille ole toimitettu papereita. Kiitos tästä selvityksestä. Tässä Kävi selväksi, että te olette olleet erittäin aktiivinen neuvoston puheenjohtajana ja edistäneet monia kysymyksiä. Ja haluan painottaa teidän ponnisteluja, mitä TDIhin tulee ja sen eteenpäin viemiseen neuvostossa. Haluaisin painottaa sitä, mitä sanoitte. En voi ymmärtää, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät ole ymmärtäneet, että tämä on todellakin tarvittava väline kansainvälisessä kaupassa. Meillä on suhteita moniin suuriin maihin maailmassa ja me neuvottelemme monista vapaakauppasopimuksista. Ja juuri tästä näkökulmasta on todella tärkeää, että meillä on nykyaikainen lainsäädäntö, mitä näihin välineisiin tulee. Joten haluan tukea teitä siinä, että todellakin eh, saamme aikaiseksi mandaatin neuvostolle niin, että me voimme ruveta neuvottelemaan. Uskon, että me täällä parlamentissa haluamme löytää mahdollisimman nopeasti kompromissin, eh, jotta saisimme tällaisen uuden aikaisen eh, kauppasuojavälineen. Joten meidän täytyy nyt vakuuttaa sitten muut osapuolet. Ensimmäisellä kierroksella nyt sitten ryhmien edustajat saavat puheenvuoron. Sitten meillä on vielä toinen kierros, jossa muut edustajat saavat puheenvuoron. EPP. Herra Kaspari ei ole paikalla. Herra Kelly puhuu EPPn puolesta. Kiitos. Ja kiitos todellakin hyvin kattavasta katsauksesta Italian puheenjohtajakauteen. Täytyy sanoa, että olette minusta toimineet erittäin hyvin. Moneltakin kannalta katsottuna strategiset ja ehkä tämä on ehkä strategisesti vaikeampia puheenjohtajakausia Ajattelen sitä, että tämä on tilanne, jossa on uusi komissio on pyritty viemään asioita eteenpäin, saada se tulleen käyntiin – Tähän liittyy myöskin tietysti uuden komission toiminnan käynnistyminen. Mitä tulee ennen kaikkea edistykseen, joka koskee kauppasopimuksia, on ollut erinomaisen vaikuttavaa, jo järkevää, johdonmukaista, selkeää eteenpäin menemistä mukavalla vauhdilla. Ja käyden keskustelua on kuitenkin yksi asia, jota haluan kysyä myös tämä asia on tärkeä. Ja ehkä saisimme hiukan selkeyttä tähän asiaan vielä ennen puheenjohtajakauden päättymistä, joka koskee näihin ISTS, eli investointisuojiin. On ihmiset katsovat, että ISTS on jotakin erittäin pahaa, vaarallista, ja että yritykset tulevat väärinkäyttämään sitä ilman, että heillä on mitään syvempää tietoa faktoista. Voisiko Italian puheenjohtajavaltio kenties järjestää kuulemisen, johon kutsuttaisiin asiantuntijoita, jotka osoittaisivat, miten tämä on toiminut aikaisemmin, miten se toimii nyt, miten sitä on käytetty ja miten todennäköistä on se, mitä tulevaisuudessa sen osalta voi tapahtumaan voisimme jatkaa keskustelua sillä, että olisi enemmän todellista tietoa sen sijaan, että on erinäisiä epäilyjä, jotka eivät välttämättä ole tosiasioihin perustuvia. Ja tämä voisi olla hyvä tapa Etelän puheenjohtaja valtiolle päättää menestyksekäs puheenjohtajakausi, josta haluan kiittää. Kiitos. Kiitos. Sitten sosiaalidemokraatit. Presidente, grazie ministeri. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille. Kiitoksia tästä hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä Koskee puheenjohtajavaltion työtä. Minulla on kolme huomiota, jotka ovat yleisluotoisia. Kollegat menevät varmasti vielä yksityiskohtiin näissä eri asioissa. Aivan ensiksi haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka koskee kauppapolitiikkaa sen osalta, miten voitaisiin nopeuttaa kauppasopimusten voimaantuloa. Eilen viime viime kerralla komissaarin ja kanssa käytävästä keskustelusta kävi ilmi, että kaikkien ryhmien mielestä olisi tarpeellista, että mahdollisimman pian saataisiin voimaan sopimukset, joihin, joiden täytäntöön siihen menee liian paljon aikaa siitä, kun on so, todella so, sopimus astuu voimaan kaksi-kolme vuotta myöhemmin. maailma menee kovaa vauhtia eteenpäin, niin muissa maissa tehdään päätöksiä. Tämä vaikuttaa tilanteeseen. Meidän yrityksillemme pitäisi antaa varmuus mahdollisuuksista. Uskon, että Tämä on yksi tärkeistä asioista, jotka koskevat eurooppalaista kauppapolitiikan neuvotteluprosessia. Sitten kaksi muuta huomiota seuraavana. Ensinnäkin avoimuusasia arvostamme su- suuresti Italian ponnisteluja. Nyt ensimmäistä kertaa on päästy tästä mandaattiongelmasta eteenpäin ja saatiin uusi strategia, joka esiteltiin komission taholta viime viikolla. Olemme sitä mieltä, että olisi mentävä vielä eteenpäin. Kuinka voitaisiin toimia niin, että kun neuvotteluasiakirjoja julkaistaan, saataisiin tehokasta avoimuutta. Tässä on tärkeä parlamentin rooli, sen olisi ollut proaktiivinen kansalaisten kanssa, mutta myös neuvostolla on tärkeä rooli, ei ainoastaan TTIP-asiassa, vaan kaikissa muissakin kauppasopimuksissa. On siis ymmärrettävä, kuinka myös neuvosto yhdessä parlamentin kanssa voisi edistää siitä, että kansalaiset olisivat prosessissa enemmän mukana. Viimeinen huomio on yksityiskohtaisempi. Millaisia prioriteetteja voitaisiin ottaa mukaan uuteen tiedonantoon, joka myös Italian ansiosta on sellainen, niin sinähän komissaari viime, eilen kertoi tästä ja haluaisin tietää, millaisia prioriteetteja uuteen tiedonantoon olisi oltava mukaan, jonka mukaisesti Euroopan kauppapolitiikan tulevaisuutta hahmoteltaisiin. Kiitoksia ECR ja Strabati. Ich habe kein Mandat. Minulla ei ole mitään valtuutusta. Maritje. Maritje. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri ponnisteluistanne ja tästä yksityiskohtaisesta raportista. Olemme kuulleet hyvin paljon teiltä tuestanne, mitä TTIPiin tulee. Se on hyvä asia, mutta neuvoston johtopäätökset olivat aika heikot mielestäni. Ja mielestäni neuvosto ei ole ollut sitoutunut siihen, että olisi käyty vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja oltaisiin osallistu julkiseen keskusteluun niin, että sidosryhmät saataisiin mukaan. Me saamme tuhansia sähköposteja päivittäin, jossa esitetään huolenaiheita. Me emme voi toimia yksin. Me tarvitsemme jäsenvaltioiden hallituksia, jotta me tiedämme, mitä eri alueilla ja sektoreilla tapahtuu, jotta me voimme sitten käsitellä näitä kansallisia ja paikallisia kysymyksiä. Olen tyytyväinen, että neuvottelumandaatti on julkinen, mutta toisaalta se kesti erittäin pitkään ja meidän täytyy nyt pohtia, mikä on paras tapa edetä. Uskon, että on monia tapoja parantaa avoimuutta ja tiedon saantia ja nyt haluaisinkin kysyä teiltä, onko tämän suhteen mitään konkreettisia suunnitelmia? Työstättekö teeti kysymystä neuvostossa ja mitä pitäisi tehdä, jotta voisimme vakuuttaa hallitukset siitä, että tämä täytyy ottaa vakavasti ja että me tarvitsemme apua, että asia etenee? Me emme tee tässä lopullisia päätöksiä vielä, mutta tässä on kuitenkin epäsuhta joidenkin aiheiden kohdalla ja eh, todellakin joihinkin asioihin ei kiinnitetä lainkaan huomiota. Me tarvitsemme enemmän tasapainoa ja haluaisin tietää, miten tämä voitaisiin saada aikaiseksi. No sitten vielä toinen kysymys. Katsoin tässä viimeisiä johtopäätöksiä. Täällä puhuttiin viennistä olen käsitellyt tätä asiaa, koska uskon, että on erittäin tärkeää, että ähm, pitäisi ottaa myös ihmisoikeudet äh, huomioon, eikä ainoastaan strategia- ja turvallisuuskysymykset. Ennen kaikkea kun puhutaan esimerkiksi äh, tarkkailuteknologiasta ja tämä on otettu huomioon, mutta mielestäni EU täytyisi olla tässä enemmän johtavassa asemassa. Miten te arvioitte tätä asiakirjaa neuvostossa? Me olemme parlamentissa nyt vaatineet, että tätä käsiteltäisiin. Me olemme painostaneet komissiota, mutta neuvoston apu voisi olla hyödyksi. Kiitos, Kue. Janik Vihreät. Merci, euh, merci monsieur le ministre. Euh, Kiitoksia, hyvä ministeri. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeitä Langen sanat koskien kaupan suojakeinoja olivat. Eurooppa edelleen jättää aurinkopaneelimarkkinat kiinalaisille. Se on, tuhoa kymmenet tuhansia, se on tuhannut kymmeniä tuhansia työpaikkoja, satoja yrityksiä, erityisesti Italiassa. Euroopan olisi kiireellisesti suojauduttava sitten mainitsit julkiset hankinnat ja vaikeudet löytää sopimus vastavuoroisuuskysymyksissä. Minä tietenkin kannatan vastavuoroisuutta, mutta jos kysymyksessä on se, että rakennetaan vastavuoroisuutta eurooppalaisen järjestelmän pohjalta, joka on, joka on avoimuudelle perustava, joka on täysin poikkeuksellinen kansainvälisesti, niin minusta tämä on virhe valtioilla on nyt vähän niin vähän rahoitusmahdollisuuksia, että julkisista hankinnoista pitää tulla Euroopassa niin kuin Yhdysvalloissa ja muissakin kauppakumppanimaissa, niin se pitää tulla meidän talouskehityksemme väline, tällainen jatkuva avoimuus julkisissa hankinnoissa on virhe tänä päivänä. Sitten TTIPistä, kun viime kerralla olitte täällä, herra ministeri, kerroitte, että Italian puheenjohtajavaltion kanta koski sitä, että haetaan rajoitetumpi uusi mandaatti, joka on uudelleen painotettu, jossa on uusi strategia. Nyt kun luetaan neuvoston kertomusta 21. toukokuuta, niin huomaamme, että mikään ei ole muuttunut tai ainakaan mikään ei ole muuttunut neuvoston tiedotuksessa koskien eh, transatlanttista sopimusta. Mitä oppia olette ottaneet tästä harjoituksesta, jonka kautta rajoitettiin ja uudelleen painotettiin neuvottelumandaattia tässä asiassa? Sitten ISDS-asia. Tilanne Euroopassa sosiaalisesti taloudesta ja demokratiassa ei ole niin hieno, ettei meidänkin olisi syytä pohtia, mitä välineitä olemme käyttäneet. Joskus olemme varmasti voineet tehdä virheitä, Tämä parlamentti ja Eurooppa on ollut johtoasemassa, kun on pyritty saamaan sääntelyä rahoitusmarkkinoille tai pankkien toimintaan, koska oli virhe poistaa sääntelyä niin paljon ISDS ei ole ainoastaan kyse tiedottamisessa, tiedottamisesta saksalaiset pk-yritykset ovat, tästä, ovat tätä kritisoineet ja monet parlamentin jäsenet ovat sitä kritisoineet. Miksi se, että investointien suoja johtaa automaattisesti yhden ainoan mekanismin käyttöön, joka olisi tämä ISDS. Miksi näin on? Minä haluaisin, että kävisimme kunnollista poliittista keskustelua koskien suvereenisuutta, valtioiden kollektiivisuutta liittovaltiotasolla ja muualla. Jos asiat selvitetään huonosti, niin ihmiset vastustavat. First round, it's turn. Ensimmäinen kierros, nyt on teidän vuoronne. Grazie mille, parto dal PPE. Kiitoksia, lähden EPPstä liikkeelle. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että esitykseni oli yksityiskohtainen. Toivon, että se ei tarkoita, että se oli myös hyvin tylsä. No, ISDS-kysymys. Yritän tässä nyt yhdistää muutamia kysymyksiä, jotka käsittelivät tätä asiaa. On totta, että olisi järjestettävä tapaaminen parlamentin ja komission kanssa. Ehkä tarvitaan useampikin kokous tästä asiasta. Ja on myös järjestettävä nämä tapaukset niin, että siitä puhutaan tosissaan. Ja niin ISDS on puhuttava kunnolla. Pyytäisin, että lukisitte kunnolla neuvottelumandaatin, joka selventää sen, että, että millään ISDS-lausekella ei pidä estää mahdollisuutta säännölle jäsenvaltiossa ja EU-ssa niin, että ne voivat käyttää valtaa puuttua julkisiin hankintoihin ja strategiaan ja niin edelleen. Tässä nyt haluaisin vastata teillekin ja todeta, että meillä on nyt tilanne, jossa ISDS eurooppalaiset valtiot käyttävät laajasti toisiaan vastaan 50 prosentissa tapauksista ISDS käyttävät eurooppalaiset yritykset ja useimmiten toisia eurooppalaisia yrityksiä vastaan. Tällainen niin sanottu eurooppalainen ISDS, mitä sen kanssa pitäisi tehdä? Sen pitäisi olla paljon suppeampi kuin tällä hetkellä on kahdenvälisissä sopimuksissa. Toisin sanoen Italian puheenjohtajavaltion mielessä, mielestä sillä pitäisi vastata vain kahteen tapaukseen. Ensinnäkin pakko konfiskointi on tai on korvattu ja selkeä syrjintä. Nämä ovat ne selvät asiat, joista, joissa ISDS käytetään, eikä voida sallia tästä manipuloida ja käytetään toisella tavalla luin saksalaisen kertomuksen koskien näitä investointeja, enkä haluaisi, että tähän ISDS-asiaan tai sen pohjalta rakennettaisiin mekanismi, jonka myötä meille jäisi nämä rajoittavammat ja vaarallisimmat kansalliset isds -t, emmekä älykkäällä tavalla jäsennellysti käsittelisi eurooppalaisella tasolla asiaa. Minusta tämä on tärkeää. Sitten Moskova. No, meillähän on nyt ristiriitainen tilanne tämä sopimus, joka on ratifioitu, pitää kääntää kaikille kielille. Minusta tämä on aika absurdia. Minä olen yksi näistä 24 kielen edustajista. Uskon, että tässä tapauksessa se, että Euroopan on käytettävä 7-8 kuukautta käännöksiin, niin minusta se on kyllä aika naurettava, koska näin menetetään liikemahdollisuuksia pk-yrityksillemme ja vientimahdollisuuksia menetetään, joten Tietenkään me emme voi tähän enää puuttua, mutta seuraavan puheenjohtajavaltion pitäisi pohtia, että kansainvälisten sopimusten oikeudellisten käännösten osalta voitaisiin päättää, että käytetään vain englantia. Sitten avoimuus, Malmströmin paketti. Käsittääkseni eilen komissaari oli täällä. Malmströmin paketti on hyvä, tasapainoinen paketti mielestäni. Tulemme tukemaan sitä jo huomenna olen antanut komission jäsenelle neuvoston täysin tue, täyden tuen niin, että TTIPiin saadaan tällainen suurempi avoimuus mekanismia, jotta voitaisiin ymmärtää, miten tämä avoimuusprosessi voisi laajentua muihinkin kansainvälisiin sopimuksiin niin, että siitä tulisi avoimuusstandardi. Prioriteeteista. Omasta mielestäni meillä on nyt aikamoinen iso peli tässä kauppasuhteen näyttämällä. Jos haluatte, niin voitte tutustua komission e, muihin kuin tuliesteisiin, niin ne ovat lisääntyneet 10906 kuudessa tärkeimmässä asemassa on BRICS-maita. Mitä tämä merkitsee? Olemme mahdollistaneet näiden maiden kehittymisen. Meillä on ollut suojan epätasapaino. Nyt, nyt, nyt nämä maat ovat ryhtyneet suojaamaan itseään muilla kuin tullikeinoilla. Emme me voi tällaista sallia, koska globalisaation hyödyt eivät ole meille vielä oikein saapuneet. Niistä on tullut merkittäviä vaikeuksia meille, eikä voi olla, että, että tässä tilanteessa äh, asetetaan tällaisia salamyhkäisiä esteitä, jotka eivät ole avoimia niin kuin tulleet. Tämä on huomioitava ttip ja sopimuksissa, joista ollaan vielä neuvottelemassa ja joista Amerikka neuvottelee. Kun katsotaan tätä koko aluetta. Kyseessä on 63 prosenttia maailman kaupasta. Nämä maat ovat hyväksyneet pelata tasapainoista peliä kansainvälisessä kaupassa. Ja tätä on hyödynnettävä painostuskeisona BRICS-maita ja muita maita vastaan niin, että globalisaation toisessa vaiheessa saataisiin tasapainotettua menetelmä, joka ensimmäisessä vaiheessa on selvästi aiheuttanut vaikeuksia länsimaille ja vaikeuttanut keskiluokan tilannetta. Jos nyt hylkäämme tämän monen välisen retoriikan ja ryhdymme pohtimaan enemmän, enemmän kansallista etua, niin luulen, että siitä hyötyisi myös kauppa. Niin sitten jatkan englanniksi. I partially Osittain olen samaa mieltä kanssanne. Loppupäätökset olivat selvät sen suhteen, että meidän täytyy saada asia mahdollisimman nopeasti päätökseen ja meidän täytyy pitää kiinni mandaatista. En ole koskaan maininnut, että olisin muuttanut mandaattia. Jos tässä vaiheessa muutettaisiin mandaattia, niin se tarkoittaisi, että me päättäisimme neuvottelut USA kanssa. Siihen meillä ei ole varaa. Me olemme tilanteessa, jossa geopoliittiset uhat kasvavat, taloudelliset uhat kasvavat, niin kuin sanoin eh, näistä ei tulli esteistä. Meidän täytyy myös eh, päästää pk-yritykset markkinoille. Ehkä johtopäätökset voisivat olla vahvemmat, mutta tämä oli konsensuksen taso. Ja me kunnioitamme myös näitä arkaluontoisia kysymyksiä, mutta neuvosto oli kuitenkin selkeä, kun se sanoi, että meidän täytyy tehdä näin ja meidän täytyy toimia nopeasti ja mandaatin puitteissa. Ja se ei ollut itsestään selvää. Me voimme tehdä enemmän avoimuuden suhteen, totta kai. Ja olen täysin samaa mieltä kansanne se on jäsenvaltioiden tehtävä. Puhun tästä aina parlamentissa, keskustelen myös kansalaisjärjestöjen kanssa, ammattijärjestöjen kanssa Italiassa. Keskustelu on hyvin mielenkiintoista, mutta joskus olen pettynyt siitä, että kaikki vaativat avoimuutta, mutta kukaan ei lue mandaattia, joten me keskustelemme julkisista hankinnoista, joista ei tällä hetkellä puhuta, tai geenimuunnelluista organismeista, jotka eivät myöskään ole osa sopimusta. Joten kun meillä on enemmän avoimuutta, niin meidän täytyy myös käyttää sitä hyväksi. Lopuksi, mitä julkisiin hankintoihin tulee. Ja sitten nämä fotovoltaiset paneelit. Olen samaa mieltä. Italia on vaatinut toimia Kiinan epärehellisiä toimia vastaan. Ja, ja myös Viinin kohdalla me olemme vaatineet näitä toimia. Alla, Eli... Palaan italian kielen. C'è un problema. On selvää, että tässä on ongelma. Kyseessä on tämä ideologinen ongelma, jonka mainitsin. Puolet neuvostosta on sitä mieltä, että minkään tahansa muotoinen vastaus on protektionismia. Tämähän on selkeä virhe. Tämä virhe tehtiin APissä ja DPissä ja aurinkopaneeleissa, mutta tämä tilanne vain on ja nyt meidän olisi keskusteltava asiasta ja se esille. Muuten parla- näiden maiden parlamentit, jotka sitten neuvostossa asettavat vetonsa, niin ne lukkiuttavat kaikki tuimet. Meidän on käytävä avointa keskustelua neuvoston ja parlamentin välillä. Sitten vielä niin julkiset hankinnat. Emme me voi sulkea Eurooppaa ulkomailta, jos meillä on sopimuksia tässä, koska meidänkin yritykset tekevät bisnestä ulkopuolella. Tässä oli paljon argumentteja. Ehkä ylitin puheaikani. Nopea toinen kierros. Anteeksi EFDDlle unohdin teidät ensimmäisellä kierroksella. Olkaa hyvä. Eh, grazie, signor Presidente, signor Viceministro. Kiitoksia puheenjohtajan ministeriin. Seurasin tarkkaan Italian työskentelyä näiden kuukausien aikana. Olen sitä mieltä, että eurovaalien jälkeen puheenjohtajan valtiolla oli suuri mahdollisuus sanella esityslistoja kokouksissa. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että tätä mahdollisuutta ei ole täysin hyödynnetty tehty tai ei oikeastaan ollenkaan ole saatu kotiin päin tuotua. tämän pääsee TDIhen, koska sillä olisi voitu suojella yrityksemme. Sille, siihen kautta olisi an, voi, pitänyt voida antaa lisää varmuutta yritykseen. Tämä pätee myös julkisia hankintoja koskevaan asiaan ja erityisesti TTIP-neuvotteluihin. Herra ministeri, te kehuskelitte siellä tästä neuvottelumandaatin julkaisusta. Olen tietenkin iloinen, että näin on käynyt, mutta ei pidä unohtaa, että asiakirja oli käytettävissä jo, jo eh, vuodettuna vuoden eh, nähtäville, joten ei se nyt niin merkittävä tulos ollut. Olisi voitu myös hyödyntää tilaisuutta siten, että olisi pyritty suojelemaan tätä Made in tuotantoa. Siinä menetettiin merkittävä mahdollisuus. Monet tuottajat ja kuluttajat toivoivat edistystä tällä alalla ja mielestäni tässä kyllä menetettiin mahdollisuus, jolla olisi voitu tukea pk-yritykseen. Me, me, hallituksen lakena on tässä oma vastuunsa. Asia, ähm, Um, Minister, uh, thank you very much for your, um... Kiitos ministeri tästä yleiskatsauksesta. On yksi asia, jota ette käsitellyt, jos haluaisin kuulla näkemyksenne. Nämä ovat konfliktimineraalit. Jos katson omia, omaa työkenttää, niin puolet sitä on TTIP ja puolet on näitä konfliktimineraaleja. TTIPistä yleensä sanotaan, että sähköpostiystä tulevat ovat sellaiset, että pyydetään lopettamaan sen konfliktimineraalisessa sanoa, että EU pitäisi ryhtyä toimiin. Tämä on mielenkiintoinen alue. Kysyn siitä, haluammeko me käyttää kauppapolitiikkaa ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistämiseen globaalisti. Ja suurin osa niistä yleisön kommenteista, joita olen kuullut, ovat olleet sellaisia, että on pyydetty sitovia toimia Euroopan tasolla, ei mitään vapaaehtoisia toimia. Olemme käyneet keskustelua asiasta parlamentissa. Meillä on tänään vielä kuuleminen asiasta. Haluaisin kuulla, mikä on teidän mielipiteenne, minkälaista on keskustelu neuvostossa ja näettekö, että on mahdollisuuksia saada aikaan sitova väline, joka ei kattaisi pelkästään sulattoja, vaan myöskin koko tuotantoketjun ja joka olisi laajempi? Ja, vielen Dank. Ich möchte auch Kiitos. Minä haluan puhua ISDSstä ja ennen kaikkea nämä yksityiset äh, riitojen sovittelutuomioistuimet. tuomioistuimet ne, jotka puoltavat ISDS, kuitenkin eivät ole ottaneet tässä USA ja Kanadaa huomioon. Mitä oikeastaan tapahtuu, jos sitä ei ole? Tuleeko silloin vähemmän investointeja? Onko tämä ollut suuri este investointitoimille Atlantin toiselta puolelta? Meillähän on sitoumus Kanadan ja USA kanssa, mitä investointeihin tulee mutta sitten ei tietenkään voi sanoa, että kahdenväliset ISDS-sopimukset ovat järkeviä, mutta eikö olisi järkevää sanoa EU-tasolla, että nämä sopimukset ovat 1900-luvun sopimuksia, kun maailmantalous ei ollut vielä niin monimutkaista. Jos me haluamme ajatella myönteisesti, niin meidän mm, sitten äh, tarkastaa tämä oikeusvaltioperiaatteesta ja sopia tällaisesta kansainvälisestä mm, tahosta, joka käsittelee näitä asioita. Grazie, viceministro. Kiitoksia. No, tässä kerrottiin ohjelmoidusta itsemurhasta. No ei se ollut teidän vikkaanne, mutta säännöt eivät tunne. Te kuvailette tässä talousjärjestelmän kuoleman. Toiset ovat rohkeampia ja ovelimpia ja puolustautuvat. Me emme osaa puolustaa itseämme. Made in merkinnät, Venäjä-kysymykset, kaikissa asioissa käy näin kaupan suojakeinoista. Maalle sitten tilanteen, jossa toiset kasvavat kovaa vauhtia ja toimivat omien tuottajiensa etujen mukaisesti, me taas emme voi tehdä mitään, vaikka teille ja minulla on hyvää tahtoa, koska suurin osa maista puolustaa niitä, jotka tuottavat muualla ja tuovat Eurooppaan muualla tuotettuja tavaroita. Nostetaanpa kädet ylös, luovutetaan lähdetään, äh, luovutetaan ja äh, sanotaan muille, muille, muille maailmalle, että olemme kyvyttömiä ja me ryhdymme teidän horjiksemme. Ette te ole koteen tuoneet mitään, mutta ei se johtunut huonosta tahdosta, vaan siitä, että tämä Eurooppa on rakennettu toisten intresseille. Teidän kertomuksenne vakuuttaa minut jälleen siitä, että ennen tai myö, ennemmin tai myöhemmin puramme koko jutun ja aloitamme alusta. Herr e Puheenjohtaja, kysytty juuri ECRn e puolesta, saisinko esittää lausun asiasta. Totta kai minä tunnen ECRn kannan ja haluaisin myöskin lyhyesti nyt tässä esitellä. Minusta neuvoston puheenjohtajan raportti oli hyvin pitkälle menevä, hyvin rakentava me huomaamme, että tällä, minusta tuntuu, että tällä alueella voi jatkaa työtä eteenpäin. Mikä on sitten ECRn kanta? Tiedätte, että ECR TTIPissä näkee enemmän mahdollisuuksia kuin riskejä. Kaikki vapaakauppa on tietysti sellaista, että siihen liittyy riskejä, koska se merkitsee kilpailun kiihtymistä ja on myös häviäjiä. Joten meillä on mahdollisuuksia ja riskejä. Meidän pitää vain pyrkiä hyödyntämään mahdollisuuksia. Ja tähän tarvitaan oikeaa politiikkaa. Asia pitää lähestyä tietoisesti, ja jos toimii niin, silloin on voittavalla puolella. Jos katsotaan esimerkiksi kahdenvälisiä suhteita vaikka Saksan ja Yhdysvaltojen välillä, Saksalla on erittäin korkea viennin ylijäämä suhteessa Yhdysvaltoihin, ja tämä koskisi myös muita maita, jos ne keskittyisivät omiin vahvuuksiinsa. Mitä sitten tulee näihin äh, kiistaratkaisutuomioistuinten rat- sopimuksiin. Kysymys on siitä, onko nyt kysymys oikeusvaltiosta ja investointivarmuudesta. Ennen näitä asioita pitää asettaa vastakkain. Jos meillä on oikeusvaltio, silloin meillä on myöskin investointivarmuus. Tämä asia pitää myös tehdä. Ja se, mitä te sanoitte, neuvoston puheenjohtaja, oli aivan oikein. Nimittäin meidän pitää keskeyttää näihin kysymyksiin, siis sellaisiin näihin kiistaratkaisutoimiin, jotka ovat keskeisiä. TTIPissä ei tärkeintä tärkeää on nimenomaan investointikohde Eurooppa. Ja, ja tärkeää on se, että voimme antaa oikeusvarmuutta investoille, jotka haluavat tulla Eurooppaan, koska he haluavat investoida suuria summia. Ja silloin voidaan eh, sitten katsoa eh, esimerkiksi kaakoisa aasiaa Jos saamme asian tähän suuntaan, silloin jos me emme onnistu saamaan tätä aikaan, maailmankauppa menee eri suuntaan, siksi tämä on hyvin tärkeä asia. Mä olisin vielä yksi kysymys. Raportissanne puhuitte ideologisista näkemyseroista. Puhuitte jopa ideologisesta kuilusta. Voisitteko hiukan selittää, mitä tämä ideologinen kuilu on? Voitteko sanoa sitä jotakin yksityiskohtaisemmin, mitä maita se koskettaa ja mitä ovat nämä ideologiset näkemyserot? Äh, madame viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, Rova Rodriguez. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä näihin onnitteluihin Italian puheenjohtajavaltiolle. Kiitän siitä, että olette tänään täällä. Haluaisin esittää kolme huomiota. Ensinnäkin voisitteko konkretisoida vähän lisää sitä, miten voitaisiin uudistaa näitä kaupan suojakeinoja ja millainen aikataulu teistä tuntuisi järkevältä. Kaikki teollisuuden alat toimi, viestittävät meille siitä, että heillä on vaikeuksia kilpailla kolmansissa maissa, joissa käytetään käytäntöjä, jotka ovat vapaakaupan vastaisia. Sitten toinen kysymys. Jäin kaipaamaan tulevaisuuden näkymistä merkittävämpää roolia latinalaiselle Amerikalle kauppasuhteessa Euroopan kanssa. Haluaisin tästä teiltä arvioinnin. Sitten vielä lopuksi olen hyvin huolissani kansainvälistä eh, Kiinan kauppapolitiikasta ja sen vaikutuksesta Euroopan unioniin, kun ajatellaan sitä, kuinka hitaasti pystytään allekirjoittamaan tärkeintä sopimuksia, joilla puolustettaisiin eurooppalaisia intressejä. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne ja millainen vastaus eh, Euroopan kauppapolitiikan kautta tälle olisi annettava. Rapidamente. Kiitos, herra ministeri. Uh, eh, TDI e IP. Io, uh, e qua rispondo anche a Salvini e a... Niin, kaupan suojavälineisiin. Joo, quello che ho cercato di fare in questa presidenza. Niin, tämä puheenjohtajakausi on pyrkinyt siihen, että vältettäisiin tällaista seremoniaalista byrokraattista sävyä, jota yleensä käytetään. Kompromissiin ei päästä, mutta kaikki toivovat, että näin kävisi ja jatkamme keskustelua ja niin edelleen. Vastaan nyt myös teille. Kompromissiin ei päästä tässä tilanteessa, koska puolet maista ovat sitä mieltä hyvin selkeästi, että tällaisten välineiden ja keinojen hyväksyminen, jolla puolustauduttaisiin näitä, näitä käytäntöjä vastaan, on itsessään protektionismia. Ja tässä olen Salvinin kanssa yhtä mieltä. Tämä merkitsee eurooppalaisen kauppapolitiikan itsemurhaa. Jos emme ymmärrä, että, että se, että meillä olisi keinoja suojautua ja pyytää avoimuutta kumppaneilta, vaan että edelleen jumiudumme ideologisiin kantoihin ja sanot, ja sanotaan, että katsotaan tätä globalisaatiota abstraktina käsitteenä, ei meikä konkreettisena tilanteessa, joilla, jossa katsotaan eri maiden intressejä ja puolustaudutaan kil, kilpailijoitamme vastaan, niin suuntana on suoraan päin seinää. Eihän minun tavo- meidän tavoitteenamme ollut päästä kompromissiin silloin, kun se ei ollut mahdollista. Mutta ainakin haluaisin sanoa selvästi, mistä, missä mennään. Me, jos niin ole, olemme, meidän pitäisi luopua vähän tästä strategiasta ja ymmärtää, mitä haluamme tehdä. Olen tästä Salvinin puheesta pahoin siitä, että strategia ei voi olla ainoastaan puolustava strategia. Meidän kasvomme pyy- riippuu siitä, että pääsemme markkinoille. Onhan se hyvä sanoa, että pitäisi voimakkaammin puolustautua. Mutta jos meillä ei ole sellaista politiikkaa, jonka kautta pääsemme markkinoille, niin aivan samalla tavalla e, olemme tuhotuomattuja, joten en ehdota mitään äärimmäisiä e, tekoja eikä itsemurhia, vaan ryhdymme taistelun, jolla asetetaan oikeisiin suhteisiin sekä oma puolustus että isku voima. E, ne, joille tärkeintä on nationalismi ja Euroopan voima, eivät voi ajatella, että ainoa tapa toimia on rakentaa muureja. Ehkä pitäisi pikemminkin murtaa jotakin muureja. Sitten tämä made in kysymys, se ei ole kauppaneuvoston toimivaltuuksien kuuluva asia, vaan aikaisemmin taistelin tästä Konfindustrian kanssa. Peter Mandelson oli siellä ja muistaakseni yhdellä hän hävitti. It- It- Italia on pyrkinyt toimimaan tässä ja minä kyllä olen aivan yhtä mieltä siitä taistelusta. Sitten latinalaisesta Amerikasta, Kiinasta, investoinnista. Latinalaisessa Amerikassa tilanne on se, että Mer- Mercosur on yhä enemmän sulkeutunut. Brasilialla on yhä enemmän muita kuin tulliesteitä. Meidän on toimittava niin kuin Yhdysvallat, eli, te, eli tehtävän kauppaa Chilen, Peron, Kolumbian, Meksikon, Keski-Amerikan maiden kanssa jotka toimivat vapaasti. Jos me muodostamme kriittisen massan, niin sitten Brasiliakin avautuu. Muussa tapauksessa ei onnistu. Tällainen hyökkäysstrategia tarvitaan ja siinä koko länsimaa maailma pitäisi saada yhteen rintamaan. Sitten vielä viimeiset asiat Kiinaan ja investoinnit. Toimintatapa Kiinan kanssa koskee investointisopimusta Kiinalla saattaa olla uusi asenne, siellä on ollut joitakin merkittäviä uudistuksia. Kiinan rooli Balilla, VTO-sopimusten kautta on, e, se erottautui muista BRICSistä ja antoi myönteistä e, panosta ennen konferenssin sulkeutumista myös Pekingissä. Teknologia- ja ilmastokysymyksissä saatiin merkkejä siitä, että Kiina on vähän irtautumasta, irtautumassa tällaista brasilialaista, intialaista lähestymistavasta, jossa asetetaan etelä- ja pohjoinen vastakkain. Tämä on huomioitava ja onhan muistettava, että meidän on vaikea saada Euroopassakin yhtenäinen äh, linja. Esimerkiksi aurinkopaneelit sen osoittavat, mutta tarvitsemme vaihtoehtoisia strategioita. Sitten nämä konfliktialueiden mineraalit. Huomenna neuvoston kokouksessa on vastuuviranomaisen koskeva TPC vapaaehtoisuus, pakollisuus. Olemme tässä hyvin tarkkana ja olen yhtä mieltä vaatimuksesta, jonka mukaan kauppapolitiikalla pitäisi hyödyntää oikeuksien levittämistä, mutta pitää varoa, ettei rakenneta sellaisia mekanismeja, joita on vaikea hallinnoida, jotka tuovat vahinkoa teollisuudelle, eivätkä kuitenkaan edistä oikeuksia, joten tässä kannatamme pikemminkin vapaaehtoisuutta kuin pakollisuutta. Kiitoksia. Ja, thanks a lot, minister. Kiitoksia, herra ministeri. Kiitos, että tulitte ja kiitos siitä, että taistelette kauppapolitiikan puolesta. Me pysymme yhteydessä ja kaikkea parasta teille.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 So, liebe Kollegen, Kollegen, dann kommen wir... Hyvät kollegat, siirrymme äänestämään. Kohta 16 ensin. Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu. Mehän keskustelimme tästä eilen, joten kaikki lienee selvää. Ja voimme siirtyä äänestämään. Ensin kompromissitarkistus 1 kuelta ja vihreiltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. No, tarkistetaan nyt varmuuden vuoksi, eli sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 21 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdantosan kappaleet, kompromissi, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämän vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. vastaa, Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten sähköisesti komission ehdotus. Äänestys alkaa. Ein EPP-Abgeordneter ist zu viel. Yksi EPP-läinen liikaa. Hyvä. Äänestys päättyy. 34 ääntä puolesta hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntö, päätöslauselma, esitys. Tässä myös koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 ääntä puolesta. Selvä. Yksi tyhjä ääni tuli sieltä. Joten komission ehdotus on hyväksytty. Ja voimme olettaa, että Ecuador ei putoa kuiluun. Sitten kohta 17. 12. Yksi. Helmut. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ehdottaisin, että aloitamme heti neuvottelut äh, neuvoston kanssa ja tästä pitäisi äänestää. If you, if you want to have it. Jos haluatte toimia niin. Eh, presidente. Puheenjohtaja, tuo pitäisi aloittaa neuvottelut välittömästi, koska toistan, koska tarvitaan komission esitys ja tuotaisi mahdollisimman pikaisesti siinä tapauksessa, että saadaan tuloksia kolmikantaneuvotteluissa ja, ja Scholzin ehdotukset. Silloin tarvitaan neuvottelut, neuvottelut, ei nyt. Helmut habe ich auch. Minulla on sama käsitys, Helmut, koska yhtään tarkist ehdotusta ei hyväksytty ja komission ehdotusta ei muutettu, niin en usko, että on neuvottelutarvetta. Helmut. Mutta me vieläkään tiedä täsmällisesti, mikä on neuvoston täsmällinen kanta. Ja se merkitsee sitä, että jos, jos tulos on toisen näköinen, olemme samassa tilanteessa uudestaan tammikuussa. Meidän pitäisi ainakin tietää, mikä on neuvoston kanta tässä välillä. So, äh, es ist völlig klar, wenn vom Rat on aivan selvää, että jos neuvostolta tulee ää, tarkistuksia, niin meidän täytyy sitten pitää ylimääräinen kokous ja päättää tästä, mutta ei nyt ole mitään viitteitä siitä, että neuvosto haluaisi muuttaa jotain. Onko neuvosto täällä edustettuna tänään? Niin, niin kyllähän he olivat täällä mutta hän teki selväksi, että hän puoltaa tätä, joten en usko, että tähän mitään muutoksia tehdään. Mutta jotain muutoksia tulee, niin sitten meidän täytyy reagoida, se on aivan selvää, mutta tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että näin tapahtuisi. No niin, hyvä. Siirrymme kohtaan 17 yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle. Tarkistus seitsemän Rovalle Peniltä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten muutettu tai ei muutettu komission ehdotus puolesta. Niin, anteeksi, tämähän on koneäänestys. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 5 tyhjää ja 5 vastaan ja 2 tyhjää. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselma esitys, siitäkin koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 4 vastaan ja 3 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan 18. sisäisen tuljetusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta. Mehän olemme suhtautuneet kriittisesti näihin delegoituihin säädöksiin. Näinhän on myös tässä päätöslauselmassa, johon on tehty kaksi tarkistusta. Me äänestämme niistä ensin. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko päätöslauselma, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli 12 puolesta 26 vastaan ja kolme tyhjää. Eli päätöslauselma on hylätty. Ja tämä tarkoittaa sitä, että valiokunta ei tee päätöslauselmaa täysistunnolle, mutta on mahdollisuus, että 40 jäsentä tai yksi poliittinen ryhmä jättää tämän esityksen täysistunnolle. Sitten siirrymme kohtaan 19. Tässä on kysymys Kenian markkinoille pääsystä. Tässä on vain yksi äänestys. kone äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, kaksi vastaääntä, yksi tyhjä. Näin Äänestykset on hoidettu. Kiitokset. Nyt kahden minuutin tauko, että voimme valmistella kuulemistilaisuutta.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 Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, me siirrymme esityslistan kohtaan 20 kuulemistilaisuuteen kaupankäynti konfliktialueelta ja korkean riskin alueelta peräisin olevilla mineraaleilla. Toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän tärkeään kuulemistilaisuuteen koska me olemme jo kauan käsitelleet tätä lainsäädäntökysymystä. Te tiedätte, että kun pidämme eurooppalaisista arvoista kiinni, niin me haluamme taata sen, että ne raaka-aineet, joita käytämme monissa tuotteissa, äh, hankitaan niin, että se ei vaikuta kielteisesti. Ja mehän me tiedämme, mitä USAssa on Dodd-Frank-lain puitteissa keskusteltu. Tällä laillahan on samat tavoitteet suurto, suurten järvien alueella ja Kongon demokraattisessa tasavallassahan on suurimmat ongelmat. Ja siksi mielestäni eurooppalainen aloite on tarpeellinen ja siksi mielestämme on myönteistä, että komissio on tehnyt asiasta ehdotuksen ja tänään hän me käsittelemme tätä kuulemistilaisuudessa. Ja nyt meillä on siis mahdollisuus keskustella eri näkökulmista. Ennen kuin on herra Winklerille esittelijälle puheenvuoron, Haluan toivottaa vieraat ja asiantuntijat eri aloilta tervetulleiksi. Ja olen iloinen siitä, että meillä on kannanottoja hyvin eri aloilta. Meillä on puoli yhteen asti aikaa. Eli meidän täytyy se kaikkien pyrkiä puhumaan lyhyesti ja pyytäisin myös, että asiantuntijat eivät puhuisi enempää kuin kahdeksan minuuttia. Meillä on kaksi keskustelukierrosta. Meillä on myös mahdollisuus käydä vuoropuhelua. Ja siihen jää sitten enemmän aikaa, jos puheajoista pidetään kiinni. Eli tämän verran aluksi nyt annan esittelijällemme herra Winklerille puheenvuoron. Uh, chairman, thank you very much puheenjohtaja, kiitos. Hyvät kollegat, hyvät vieraat. Ensinnäkin haluaisin sanoa kiitokset sihteeristölle ja henkilökunnalle, joka on järjest, ollut järjestämässä tätä kuulemista. Olen vakuuttunut siitä, että siitä tulee hedelminen, hedelmällinen antaa meille tietoa. Kiitokset poliisille ryhmille, varjoesittelijöille siitä, että meillä on ollut tällainen prosessi, jonka puitteissa olemme neuvotelleet, keskustelleet ja olemme saaneet aikaan yhteisen kannan, joka liittyy nimenomaan näiden paneelien kokoonpanoon siihen, ketkä asiantuntijat tulivat tänne kuultaviksi tänään. Ja itse asiasta sanoisin, että on hyvinkin selvää, että kun ajatellaan, että tämä parlamentti on jo hyväksynyt päätöslauselman ja kannan, joka liittyy näihin konfliktialueelta tuleviin mineraaleihin. Ja komissio on vastannut meidän vetomuksemme ja on tehnyt, antanut tiedonannon asiasta, esittänyt lainsäädäntöä asiasta. On siis selvää, että meidän on katsottava asiaa hyvin vastuullisella tavalla. Tavoite on selvä, olemme sitä yhtä mieltä. Sen täytyy liittyvä siihen, että pyritään rikkomaan yhteiskonfliktien rahoittamisen ja mineraalikaupan välillä. Miten tämä tavoite saavutetaan, miten tämä yhteysanan rikottua, se on meidän vastuullamme tulevina viikkoina tämän prosessin puitteissa. Paras asenne olisi nyt varmaankin antaa aikaa asiantuntijoille, joten minä lopetan puheenvuoroni tähän ja odotan mielenkiinnolla asiantuntijoiden kuulemista. Winkler. Kiitos herra Winkler. Aloitamme ensimmäisen asiantuntijakierroksen, joka käsittelee tätä asetuksen kontekstia kansainvälisessä sääntelykontekstissa. Ensimmäiseksi herra Tyler Gila, hän on laillinen neuvonantaja OECDn investointiosastolla ja äh, käsitellyt tätä sääntelykehystä. Olkaa hyvä. And, uh, and it is an honor to address this hearing of the Trade Committee. Kiitos on kunnia olla täällä kansainvälisen kaupan valiokunnassa puhumassa tästä tärkeästä asiasta, joka liittyy kaupankäyntiin konfliktialueilta ja korkeiskin alueilta peräisin mineraaleilla. Minä olen Tyler Gillard, olen OECDn liiketoiminnan käyttäytymisen yksiköstä ja, ja sitä, miten OECDn äh, asianmukaisen huolellisuuden ohje liittyy siihen, miten käsitellään näitä ja miten tämä liittyy äh, tiedottamiseen. OECD on yhdessä kumppanimaiden kanssa, teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan kanssa vuodesta 2009 tehnyt työtä varmistaakseen sen, että yritykset ovat vastuullisia ja että mineraalien hankkiminen kaivittaminen kautta lisää työpaikkoja, vakautta eikä aiheuta epävarmuutta. Ohjeet, jotka liittyvät tähän due diligenceen, on kehitetty OECDn ja ei-OECD-maiden kanssa. Yritystoiminta koko yritystoiminnan osalta koko tuotantoketjun kanssa, kansallisyhteiskunnan kanssa, paikallinen kanssa, asiantuntijoiden kanssa. Korostan tätä siksi, että Tämä on ollut prosessi, joka on perustunut konsensukseen, joka on nyt siitä, että sekä teollisuus että OECD että Afrikan hallitukset ovat ottaneet asian omakseen. OECDn ohjeistossa neuvotaan, minkälaisia askelia yrityksen tulisi ottaa, jotta varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja että konflikteja ei edistetä näiden mineraalihankkinnan kautta. 43 maata on OECD-maata ollut mukana, tässä yhdeksän muuta. Ja tässä on annettu OECD-neuvoston suositus, jossa pyritään edistämään tätä ohjeistusta ja myöskin tukemaan sitä, että tämä ostajat otetaan yritysten hallintoon mukaan. Kaikki OECD-maat ovat liittyneet tähän suositukseen ja tämä säännös merkitsee hyvää mahdollisuutta osoittaa johtajuutta tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että asetusluonnos perustuu pitkälti tähän OECDn asianmukaisen huolellisuuden ohjauksen ohjeistukseen. Mitä tämä asian huolisuus on tässä se, että ollaan ennakoivia, reagoivia, ja jos yritykset ja koko tuotantoketju luovat hallinnollisia järjestelmiä, arvioivat riskejä, jotka mahdollisesti saattavat edistää konflikteja, tukevat arviointia ja alkavat julkista raportointia. Tässä, tästä on kysymys tässä asianmukaisessa huolellisuudessa. OECDn ohjeistuksessa on viisi käytännön askelta. Nyt sanon muutaman sanan siitä, mikä on tämän ohjeistuksen laajuus. Oisen ohjeistus koskee yrityksiä, jotka ovat osa koko mineraalien tuontoketjua kaivoksesta kuluttajalle. Siis kaivosyrityksiä, mineraalien kaupankäviä, sulattuja, jalostamoja, pankkeja, osien valmistajia ja yrityksiä, jotka kohtaavat kuluttajat. Kaikki yritykset tässä tuotantoketjussa niiden oletaan olevan asianmukaisesti huolellisia siinä, että kunnetaan ihmisoikeuksia, mutta tämä vastuu vaihtelee sen mukaan, missä osassa tuotantoketjua ne ovat, joten esimerkiksi sanotaan, että täydentävät ja vahvistavat huolisuustoimet, jotka liittyvät toimiin, jotka ovat ketun yläpäässä, siiskin kaivoksesta sulattoon tai jalostamoon, ja sitten erityiset suositukset taas niille, jotka ovat myöhemmässä vaiheessa osa ketjua, siis sulaton tai jalostamon jälkeen kohti kuluttajaa. Tämä on hyvin tärkeää, koska nämä toimijat eri osassa tuotantoketjua, heillä on eri vaikutus, eri läheisyys ja eri kykyä myöskin mahdollisuuksia jäljittää mineraalia. Ne, jotka ovat ketjun yläpäässä, tuntevat, mistä kaivoksesta tuottavat lähtöissä, mistä ne on kuljetettu. Tämä koskee kaikkia mineraaleja, joiden kanssa ovat tekemisissä. Ja he pystyvät myöskin arvioimaan, mitkä ovat olosuhteet kaivostoiminnassa, kun sen sijaan taas toimijat, myöhemmä, toimijat myöhemmässä osassa ketjua, heidän otetaan tuntevan sulatot, jotka ovat osa tätä ketjua, ja myöskin katsomaan, mistä nämä ovat lähtöisin, eli pystyvät päättelemään, mistä kaivoksesta nämä ovat tulleet. Olennaista on myös se, että, että sulatot ja jalostajat, niitä tulisi myöskin tutkia, koska katsotaan, että ne ovat keskeinen kohta tässä tuotantoketjussa noin 500 sulattoa ja, ja jalostaja kasvaa 95 prosenttia tuotannosta, joka koskee näitä kolme TGtä, eli tantalia, wolframia ja kultaa. Tämä on hyvin tärkeä osa tätä muutos, prosessia. Tasoitusluonnoksessa käsitellään vain tiettyä osaa mineraalista, joka on huomattavasti pienempi jostain tuontoketjua siinä mielessä, että tässä erityksessä äh, niin koskee myöskin tarkistukset liittyisivät sulattoihin ja jalostamoihin, ja sekä menee pitemmälle se saattaisi olla kaksinkertaista vai tehdä tästä prosessista mutkikkaamman ja saattaisi muuttaa tasapainoa ylä, ketun yläpäin ja alapäin toimijoiden välillä se, jotta voidaan laitettu, soveltaa tätä ohjeistusta koko tuotantoketjussa. Euroopan unionin tulisi miettiä sitä, että se voisi varmistaa sen, että kaikki yritykset, jotka ovat osa tuotantoketjua ja käyttävät tuotteita, jotka sieltävät näitä mineraalia konflikteja alueilta, ainakin raportoivat siitä, miten ne toteuttavat asianmukaista huolellisuutta. Tämä odotus raportoinnista voitaisiin saavuttaa käytämällä uutta direktiiviä, joka liittyy ei-rahoituksellisiin äh, taloudellisia tietoja koskevaan raportointiin, ja tätä koskeva äh, lainsäädäntö voisi, siitä voitaisiin nähdä, minkälaista raportointia tämän direktiivin puitteissa voidaan odottaa. Tämä koskee myös kaikkia mineraaleja, tämä ohjeistus miltä tahansa konfliktialueelta kautta maailmaa. Ohjeistuksessa odotetaan, että yritykset noudattavat sen mukaista huolellisuutta, koska ne ovat vakavimpia riskejä, joista me puhumme, riskit, jotka liittyvät rahoitukseen, aseellisten konfliktien rahoittamiseen ja vakavien ihmisoikeusrikomusten rahoitukseen. Mutta ohjeistuksessa on kuitenkin vain suosituksia, jotka koskevat Tinaa, Tantalia ja Wolframia. Ja meillä on yleinen osa, joka on, joka on luo yleiset puitteet, standardit riskien osalta, riskien arvioinnin osalta, ja sitten meillä on erityiset suositukset, jotka on räätälöity koskemaan näitä kolmea mineraalia ja kultaa, eh, jossa on sitten yritysten asianmukaisen huolellisuuden ohjeistus, niin sitä puhuin juuri aiemmin. On olemassa sertifiointi, joka koskee näitä kolmea teitä, tinaa, tantaalia, ja kultaa, ja tämä näkyy työohjelmassamme, ja me olemme keskittyneet yksityiskohtaisesti vain näitä kolmea eh, teitä niiden tuotaketjua varten, mutta eh, tämä ohjeistus antaa suosituksen yrityksille olla huolisia koskien kaikkia mineraaleja, jotka ovat lähtöisin konflikti- tai korkeariskin alueilta. Meidän kannaltamme katsottuma, jos on tarpeen lisätarkistuksille tai sertifioin, eli taas laitettaisiin tässä lainsäädäntöluonnoksessa, koska myöskin muita mereiltä se se pitäisi lähteä liikkeelle teknisestä ja tarve, tarpeiden perusteelta, josta myös keskustellaan OECDn puitteissa. Yritykset kuitenkin voivat raportoida asianmukaista osallisuudesta, joka koskee muuta, muitakin metalleja. Avainpiirteitä suosituksessa on se, että me pyrimme todellakin äh, toimimalla niin, että saadaan aika järkeviä ja selkeitä menettelyjä yksityisen sektorin toiminnalle, jota on kehitetty OECD ja Afrikan maiden yhteydessä, jonka teollisuus on ottanut omakseen samoin kuin kansalaisyhteiskunta. Tämä mahdollistaa sen, että kaivostoiminta mineraalien osalta konfliktialueilla voisi lisätä kasvua, hyvinvointia, terveyttä ja luoda työpaikkoja ja alueellista kehitystä. Teollisuuden odotetaan sitoutuvan asteittain rakentavalla tavalla toimittajiensa kanssa siihen, että myönteisesti pystytään saman aikaan ratkaisuja. Jos katsotaan ohjeistuksia, siellä puhutaan selkeä kieltä siitä, miten vältetään kauppasaatoja – jotka koskisivat sitä, että vastuulliset, metsät vastuulliset tuottaisivat pois maailmanlaajuisesta mutta Tämä ei tietenkään sataprosenttista täydellisyyttä, mikä tulee tähän asianmukaiseen huolellisuuteen. Se ei ole mikään takuu mistään. Se merkitsee vain sitä, että on olemassa ponnistelua, jotka perustuvat hyvään oletukseen, jotta on prosessi, jota voidaan parantaa aikaa myöten. Tämä luonnollinen joustavuus, joka on omistuksessa, on siksi hyödyllistä, kun ajatellaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, pienet ja keskisuuret yritykset voivat myöskin toimia huolellisesti, ja niin pitäisi, pitäisikin tehdä niin. Ja tähän äh, on luotu tällaiset äh, joustavuus tähän ohjeistukseen. On myöskin mahdollisuuksia toteuttaa asianmukaisuuden tehtäviä yrityksille. Tämä on myöskin katsottu osaksi tätä ohjeistusta, jota pyritään samaan aikaan lisää tehokkuutta tähän järjestelmään. OECDn ohjeistuksella on paljon tukea, miltä loppuu nyt aika, en nyt puhu sen kummemmin, sitä on myös tukenut YK turvallisuusneuvosto ei pelkästään kongdemoksen tasavallan, vaan myöskin Nosulorenikon yhteydessä. Ja sitten rahoittaa Euroopan unioni. EU on tärkein rahoittaja meidän toimenpano-ohjelmassamme, jossa pyrimme samaan aikaan kapasiteettia teollisuuden puitteissa eri maissa. Olemme kiitollisia tästä tuesta. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitos puheenjohtaja. And the next, uh, Kiitos. Seuraava asiantuntija on herra Muponge Malasi Kongon demokraattisesta tasavallasta ähm, äh, eteläkivun kansalaisyhteiskunnasta. Olkaa hyvä. Honorable president, ähm, membre du... Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, aloitamme tämän puheen osoittamalla kunniaa tälle parlamentille, joka on antanut minulle mahdollisuuden antaa oma kertomukseni koskien tätä aihetta ja aseellisia konflikteja. Euroopan unioni on ponnistellut paljon pyrkiessään tukemaan Kongon demokraattista tasavaltaa, kun se rakentaa maata uudelleen, demokratisoituu ja pyrkii torjumaan rangaisettamattomuutta vastaan. Mutta olemme vakuuttuneita siitä, että niin kauan kuin meillä on tärkeitä asioita, jotka liittyvät aseellisiin konflikteihin, eikä niitä ole ratkaistu, näin kauan Euroopan unionin ponnistukset eivät tuota tulosta. Syiden mukana on luonnonvarojen hyödyntäminen, joka ruokkii konfliktia. Tilanne on seuraava kentällä. Ensinnäkin ihmisoikeusrikkoja rikkomuksia liittyy luonnonvarojen hyödyntämiseen ja sotilaat ovat tässä mukana kolmella tasolla. Ensinnäkin normaali armeijan sotilaat. Sitten paikalla on ar- armeijan jäseniä, jotka hyödyntävät kaivoksia. Sitten kannetaan laittomia veroja, täällä kaivossa paikoilla Kongon demokraattisen tasavallan itäpuolella. Esimerkiksi Shabundan alueella on uusi kullan hyödyntämisen tapaa. Käytetään drag-nimisiä koneita ja jokaisesta dragista on maksettava sotilaille 2000 dollaria tai, ja 800 dollaria kuussa. Tämä vero ruokkii konflikteja. Tämän lisäksi normaalin armeijan ja turvallisuusjoukkojen yhteistyöllä ja pyritään luke, löytämään sopimuksia aseistettujen joukkojen ja, yrit, ja yritysten johtajien kanssa niin, että päästään näille, näille paikoille. Kunu Mining konserni on yritys, jota johtaa ranskalaiset ja kiinalaiset ja elokuussa 2014 Shabundan alueen armeija ja viranomaiset mahdollistavat sopimuksen allekirjoittamisen aseistettuun milisin kanssa, Rajan Tombon kanssa. Hän, niin tällaisessa tilanteessa on hyvin vaikeaa, että Euroopan unionin ponnisteluilla saataisiin aikaan rauhaa ja demokratiaa Kongon demokraattiseen tasavaltaan eli DRC, koska tämä kaivosten hyödyntäminen aina ruokkii lisää konflikteja kentällä. Shabundan ja Fizin alueella tuotetaan mineraalia. Nämä alueet ovat enimmäkseen milisien vallassa, Riam Tombokin milisien vallassa, jotka taas näitä äh, tuotteita viedään Lungun äh, sertifioimana niin, että voidaan välttää nämä due diligence-velvoitteet, jotka ovat OECDn vahvistamia ja joita me tuemme paikallisella tasolla. Tarvitaan siis toimia, selkeitä toimia, jotka voidaan täytäntöön panna, jotta löydetään tähän ratkaisua, Joskus siviilit joutuvat siirtymään, koska miliisit ja eri turvallisuusjoukot pyrkivät saamaan haltuunsa nämä kaivosalueet ja väestö joutuu siirtymään, lapset joutuvat lähtemään ja näin yhä uudelleen ja uudelleen. On siis hyvin tärkeää, että Euroopan unioni ottaa tosissaan tämän asian tämän parlamentin kautta niin, että meidän väestömme voisi toivoa voivansa elää rauhassa. Shabundassa esimerkiksi on tämä uusiin kullan hyödyntämiskeino Ulindijoessa ja Lugulujoessa. Todella käytetään näitä drag-koneita. Tämä on edistänyt hyökkäyksiä melkein joka kolmas päivä tulee selkkauksia aseellisten joukkojen välillä ja pyritään saamaan haltuun nämä kaivupaikat. Ennen kuin tämä uusi kaivuutta tapa tuli. de la de l'exploitation de l'or avec les dragues, 16 kuukautta myöhemmin on havaittu, että, että AIDSin on lisääntynyt 13 prosentilla. Tämä on todella va- vaka- vakava uhka väestölle. Sitten haluaisin puhua tästä mustamaalauskampanjasta. Tätä lakia vastaan ajateltiin, että tämä johtaisi työpaikkojen menetykseen. Kyseessä on siis tämä Frank Dodds-laki. Meidän mielestämme se on kuitenkin tuonut myönteisiä vaikutuksia. Ensimmäistä kertaa Kongon valtion johto on tullut Valikaleen kentälle ja todennut, että siellä on todella sotilaita, aseellistettuja joukkoja ja siviilit on mukana luonnonvarojen hyödyntämisessä. Hän suuttui ja keskeytti, keskeytti tämän tuotannon kivun kolmessa provinssissa. Tämän toimeen ansiosta olemme huomanneet myönteisiä seurauksia kentällä. Esimerkiksi luotiin provinssin alueelle foorumeita, joiden kautta kansallisyhteiskuntakin voi osallistua ja, ja, tuomit, ja, ja ilmiön tai kentällä nähtyjä tilanteita armeijaan. Armeijaan on perustettu myös yksikköjä, jotka parantavat näitä kaivosalueita. On myös pyritty rakentamaan osuuskuntia käsityöläisten välillä. Yritykset voivat sanoa, että tässä on paljon ehtoja, mutta meidän on valistettava yrityksiä ja muita sidosryhmiä, jotta saisimme tehtyä lopun tästä laittomasta mineraalien hyödyntämisestä, joka vain ruokkii konflikteja. Tilanne ei yhdessä yössä muutu, tiedämme, että kyseessä on menettely, Euroopan unioni ei voi viivyttellä eh, eikä jäädä Amerikan jälkeen. Tarvitaan toimia, joilla voidaan vielä parantaa amerikkalaista lakia. Haluaisin lopuksi sanoakin, että pyydämme teitä vahvistamaan lainsäädäntöehdotusta, jonka komissio on tehnyt, jotta se olisi tehokas eh, tässä mineraalikysymyksessä olisi tärkeää ottaa mukaan seurata kohdat. Yksi se, että hall, kumppani hallitukselta saadaan selkeitä indikaattoreita ja ryhdytään oikeustoimiin eri johtohenkilöitä vastaan, kun epäilyjä on. Ja kun armeija on mukana, on saavutettavaa yrityksiltä hyödyntämisen välittöön lopettaminen. Eikä rikoksia voi jättää rangaistamatta. Minulla on tämä asiakirja, ne jotka haluavat tämän saanan, minulla on paljon yksityiskohtia ja jonka kuulemistilaisuuden jälkeen olen käytettävissä. Niin, kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Jetzt hätte eigentlich Herr Kass... Nyt oikeastaan herra Kasindillä olisi puheenvuoro, mutta hänellä oli matkaongelmia mutta hänen puheenvuoronsa on kirjallisesti tuolla saatavana. Ja, ja suosittelen, että luette sen. Joten nyt tämä kansainvälinen kontekstiosuus on käsitelty ja nyt sitten meidän täytyy pohtia, mitä lainsäädännön toimeenpano tarkoittaa eri osapuolille. Annan ensin Eurometoon pääjohtajalle puheenvuoron herra Guy Tirant, ja hän tarkastelee tätä toimeenpanoa heidän näkökulmastaan. Thank you, Mr. President, and thank you to the Inter Secretariat for organizing this, this event and giving us... Kiitoksia tästä tilaisuuden järjestämisestä ja kiitoksia mahdollisuudesta kertoa näistä huolista, joita Meillä on tästä asiasta muutamassa sanassa haluaisin kertoa, mistä teollisuudesta on kysymys. Euroopassa Euroopan kirjometalli, metalliteollisuus, mm, jossa on mukana myös kultaa. Tässä on näin 500 000 työntekijää. Kyseessä on toimiala, joka tuo ratkaisuja kestävää yhteiskuntaa varten. Haluamme kehittää vihreämpää taloutta, rakentaa kasvua Euroopassa ja tukea ponnisteluja Euroopan yhteiskunnassa on kasvava tarve metalleille, joilla voidaan kehittää uudistavia energialähteitä ja kestäviä rakennuksia ja muita järjestelmiä. On tärkeää muistaa, että tuotanto tällä lailla on äärettömän korkealaatuista Tulokset ovat hyvin korkealaatuisia ja meidän on pidettävä kiinni tämän teollisuuden kilpailukyvystä. Ehdotettu asetus tällaisenaan tarjoaa mm, useita uhkia ja epävarmuuksia, jotka saattavat vahingoittaa metalliteollisuutta teollisuutta Euroopassa. Ja sanon tämän, vaikka olen täysin yhtä mieltä näistä huolista ja tavoitteista, jotka koskevat lisättyä avoimuutta näiden metallien kaupassa alueelta tullessa. Ei ole mitään epäilystä, että on puolustettava ihmis oikeuksia ja löydettävä oikeat ratkaisut tähän. Tämä on tärkeä prioriteetti, aivan kuten komission ehdotuksessa sanotaan, kaikki EUn kauppaan liittyvää toiminta tällä alalla on asetettava laajempiin yhteyksiin ja silloin täydennettävä ulkopolitiikkaa ja kehityspolitiikkaa. Olemme pahoillamme siitä, että ainoastaan kauppa-asiat ovat tässä mukana ja asetuksessa ei ollenkaan käsittele enempää ulkopolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä. Meidän mielestämme on tärkeää, että nämäkin elementit olisivat mukana käytännöllisellä tavalla, niitä varmistettaisiin tilanteen paraneminen kentällä, koska nämä ovat tarpeellisia konkreettisia toimia. Niitä tarvitaan kentällä. Me emme halua byrokraattista järjestelmää, vaan haluamme järjestelmän, joka tuo konkreettisia vastauksia mainittuihin ongelmiin. Teollisuudessa olemme täysin sitoutuneita toteuttamaan ratkaisuja, joilla tähän päästään. Tähän liittyy myös Dodd-Frank laki. Se tuo paljon konkreettisia ehdotuksia tätä noudata, mutta sen lisäksi kaikki kolme T- ja kultasektorilta ovat ryhtyneet vapaaehtoisiin toimiin, joilla vastuullistetaan toimitusketjua ja tuodaan vapaaehtoisella tasolla mukaan auditointiohjelmia, jotka ovat osoittautuneet hyvin arvokkaiksi. Tiinaa eh, sektorin eh, tuo supply chain aloite ja eh, sähkö ei se, se ala myöskin, samoin kulta ja Wolfram, Wolfram, Wolframin teollisuus on, ovat kaikki samantapaisia ohjelmia kehittäneet. Nämä ovat eurooppalaisia sulattamoja, jotka käsittelevät näitä, näitä mineraaleja ja ne on kaikki kaatteettu, eikä ainoastaan eurooppalaiset sulattamat ole tässä mukana, vaan myös muut maailman alueet. Yhdysvaltalaiset sulattamot, eteläamerikkalaiset ja australialaiset sulattamot ovat mukana. Kyseessä on maailmanlaajuinen järjestelmä, joka on menestyksekäs. Nyt haluaisin antaa teille joitakin konkreettisia osoituksia tästä ohjelmasta. Tina-sektori esimerkiksi vuonna 2010 siitä alkaen ja tähän vuoteen asti on merkittävästi vähentänyt Tinan tuonti konfliktialueelta. Vuonna 2010 näette, että oltiin tuolla melkein 100 prosentissa kaikesta tarjonnasta ja lähes 100 prosenttia Tinasta tuli epäselvistä lähteistä ja vapaaehtoisten sopimusten kautta merkittävästi on saatu tätä vähenemään. Olemme tunnistaneet tällaisia ikään kuin must, mustia lau, lampaita ja tehty itse sertifiointia ja itse auditointia ja muuta. Ja näin olemme päässeet tavoitteeseen, jossa melkein 90, melkein 100 prosenttia, meillä on nyt melkein 100 prosenttisesti puhdasta tuontia, ei ainoastaan Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. On siis hyvin tärkeää ottaa näiden järjestelmien hyödyt ja lisäarvo huomioon. Dodd-Frank-lainsäädännön eh, lisäksi nämä, eivät, nämä järjestelmät eivät liity ainoastaan kauppaan, vaan ne ovat kannustimia koko arvoketjun mukaan ottamiselle ja ne kannustavat myös eh, laatimaan tiettyjä kehitysohjelmia, jotka ovat osoittaneet kentällä hyötynsä konkreettisesti. Mainitsin täällä teollisuuden tilanteen. Me ostamme ja myymme kaikkialla maailmassa. Kilpailukyvyn säilyttäminen teollisuudelle Euroopassa on hyvin kriittinen tavoite EUlle ja koko teollisuudelle tietenkin. Ja tämä ei onnistu, ellei oteta huomioon tiettyjä huolenaiheita. Yksi niistä koskee tasavertaisia kilpailu ehtoja ja mahdollisuuksia globaalisti. On, jos ratkaistaan ongelma vain Yhdysvalloissa ja EU:ssa, niin kuin Dodd-Frank-aktilla, niin ne toimivat vain marginaalisesti. Euroopassa, jos nyt annan jotakin lukkuja, jotka tulevat tästä analyysistä koskien ehdotusta, koskien näitä kolmea metallia ja kultaa, vain 5 prosenttia maailmanlaajuisista sulattamoista ovat asettautuneet Eurooppaan. Tämä järjestelmä siis vaikuttaisi vain viiteen prosenttiin koko ongelmasta. Tämän lisäksi käsittääkseni on otettava huomioon se, että mikäli ei oteta mukaan hankintaketjuja, jos ei sitouduta eikä kannusteta hankintaketjuja ottamaan mukaan sertifiointia ja sulattaminen on suuri riski, että, että ostot tehdäänkin epäselvistä lähteistä Kiinasta tai jostakin mistä tahansa missä on näitä sertifioimattomia operaatioita edelleen markkinoilla ja markkinoita täydentämässä, joten tämä jättäisi oven auki sertifioimattomille tuonnelle ja lisäisi riippuvuutta kolmisesta maista ja toisi vähemmän lisäarvoa eu sisäisille toimille. Loppujen lopuksi näin ei myöskään pystyttäisi varmistamaan näiden mineraalien tarjo- hankintaketjuja ja, ja vesitettäisiin EUn ehdotusta. Meillä on useita suosituksia, jotka olemme, joista olemme yhtä mieltä monien viranomaisten kanssa. Ne koskevat epäselvyyttä ja epävarmuutta järjestelmässä. Kuinka voitte täytäntöpane järjestelmää, joka on täynnä epävarmuutta ja epäselvyyttä? Tämä luo tilanteen, jossa ei ole enää mitään kannustimia investoida Eurooppaan. Selkeyden lisääminen järjestelmässä on yksi aivan suurimmista prioriteeteistamme. Tässä on muitakin huolia, joita meillä on, kuten esimerkiksi se, että suljetaan asetuksen soveltamisalasta pois sekundääriset raaka-aineet ja varmistetaan, että nämä kriteerit ovat samoilla linjoilla olemassa olevien sääntelypuitteiden ja vapaaehtoisten käytäntöjen kanssa, joita teollisuus on jo kehittänyt. Meidän olisi myös saatava aikaan vastavuoroinen tunnustaminen olemassa olevien käytäntöjen kanssa mukaan lukien OECDn due diligence-opas, mm, ja Dodd-Frank-sääntely ja nämä vapaaehtoiset aloitteet. Sitten täällä on asia, joka liittyy tasavertaisiin kilpailuolosuhteisiin sisämarkkinoilla. Yksi tapa päästä tähän niin, että ei syntyisi mitään täytäntöpanon kakofoniaa, se sitä, että perustettaisiin yhtenäinen eurooppalainen viranomainen, joka valvoo täytäntöpanoa asetuksen osalta. Edelleen olisi eh, selvennettävää kolmansien osapuolten auditointeja ja varmistettava, että, ohje, että asetuksessa käsitellään eh, kaupallisesti arkaluontoista ja luottamuksellista tietoa. Tässä kaikki, jos teillä on kysymyksiä, voitte esittää ne minulle tai kollegalle Goilleni, jotka ovat täällä salissa. Kiitoksia. Yeah, thanks a lot. Kiitoksia tästä konkreettisesta esityksestä, jossa oli myös neuvoja kaikille. Sitten seuraava puhuja, herra, herra äh, Julian Lagarde. Hän on konfliktimineraaliryhmän äh, jäsen Digital, Digital Europe. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, um... Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitos, että kutsuitte minut tänne tänä aamuna. Minä työskentelen Intelillä, mutta edustan Digital Europea, mikä on Euroopan digitaaliteknologia teollisuus. Tämä on erittäin tärkeä sektori. Se on digitaalisisämarkkinoiden selkäranka. Ja Junckerin komissiohan myös kiinnittää tähän huomiota. Eli tämä on meille prioriteetti, koska siihen liittyy niin kutsut kolme TG, eli Tina, Tantuli, ja Kulta jota just käytetään elektronisissa laitteissa, ennen kaikkea tantaalia ja tinaa. Ennen Dodd-Frank-lainsäädäntö olemme olleet tässä jo mukana. Se koskee myös eurooppalaisia yrityksiä, kuten Ericsson ja Philipsia, jotka pitää kiinni lainsäädännöstä. Parannuksen varaa vielä on. Olemme kaukana täydellisestä, mutta kerromme, mitä me olemme saavuttaneet. Me emme ole ainoa sektori, joka käyttää näitä kolme, niin kutsutaan kolmea TGtä. Kaikkien teollisuusalojen täytyy liikkua samaan suuntaan tässä kysymyksessä. Me olemme maailmanlaajuinen teollisuus ja toimintaketju on hyvin monimutkainen, siinä on monta tasoa ja yli 10 000 yritystä saattaa olla jo ensimmäisellä tasolla. Tuotteissa on usein tuhansia komponentteja. Ja sitten toisen tason jälkeen toimittajalla ei ole mitään vaikutusvaltaa toimittajiin. Nämä ovat suuria haasteita, joten olemme perustaneet tällaisen konfliktivapaan hankinta-aloitteen. Ja sitten tämä konfliktivapaa sulattamo-hanke on myös tärkeä. Tätä kautta yritetään välttää, että konfliktimineraalit pääsevät elektroniikkatoimintaketjuun koska usein on seitsemänkin kerrosta tuottajien ja kaivoksen välillä. Siksi onkin mielestäni tärkeää, että keskitymme sulattomoihin ja jalostamoihin, joita on noin 400 maailmanlaajuisesti. Tämä on OECDn ohjeiden mukainen ja EU-ohjeiden mukainen. Sulattomoita ja jalostamoja on hieman vähemmän kuin kaivostyöläisiä, mutta nämä ovat ainoita, jotka voivat tietää, mistä mineraalit ovat peräisin. Kun niistä on prosessoitu metalleja, on hyvin vaikea enää saada selville, mistä ne ovat peräisin. Tämä s hanki johon kuuluu myös muita sektoreita, kuten autoteollisuus ja ilmailu, eh, on parantanut tilannetta Kongon demokraattisessa tasavallassa ainakin eh, kun puhutaan siitä, että vältettäisiin kaupankäyntiä tällä alueella. Pöytäkirjaa on päivitetty. Se ei enää kohdistu tiettyyn alueeseen ja siihen on otettu myös muita sosiaalisia kysymyksiä mukaan. Me olemme sitä mieltä, että sulattomat ja jalostamot osallistuvat, jos asiakkaat painostavat. Kaikki kaikki Wolframi-sulattamat on sertifioitu maailman laajuisesti, koska elektroniikkasektori on heidän suurin asiakkaansa. Siksi yritykset, jotka ovat tontaketjun alapäässä, tarvitsevat että sitä, että todellakin osallistutaan näihin vaatimuksiin. Ja siksi mielestämme EUn aloitteet ovat hyvä lisä dot frag lainsäädäntöön jossa otetaan juuri huomioon tämä toimintaketjun ala osallistujat myös julkiset hankinnat täytyisi ottaa huomioon tässä yhteydessä ja tämä EU-lainsäädäntö täytyisi ottaa huomioon yhdessä ähm, Dodd-Frank-lainsäädännön kanssa ennen kaikkea sen kohdan 1502. Myös OECDn säännöt täytyisi ottaa huomioon tässä yhteydessä ja ne painostavatkin jo tässä yhteydessä markkinoita. Jos tästä äh, asetuksesta tulee pakollinen, siinä on riskinä se, että se estää sulattamoja ja jalostamoja toimia tehokkaasti. Ja ne eivät pysty sopeuttamaan kaupankäyntiensä. EICCGSI-malli, josta on tullut myös teollisuusstandardi IPC 1755, helpottaa tiedonantoa tässä toimitusketjussa. Me uskomme myös, että tarkistus- ja raportointivaatimukset saattavat olla taakka. Täytyisi olla yhteinen lähestymistapa, mitä toimeenpano tulee, johon liittyy myös sitten kansainvälisiä tarkastusstandardeja. Komission täytyisi hallita tätä valkoista listaa, joka on mainittu sulattamoiden yhteydessä koska tässä otetaan myös muut listat huomioon ja myös sulattamoiden sertifioinnit. Jotta markkinat eivät fragmentoituisi, tarvitaan sitten vuosittaista raportointia. Tämä on myös OECDn ohjesäännöissä äh, viidennessä kohdassa mainittu, ja tämä on myös olemassa olevan EU-direktiivin mukainen, jossa käsitellään muun muassa ei-taloustietoja ja monimuotoista koskevia tietoja. Ehkä sanon vielä muutaman sanan PK-yrityksistä. PK-yrityksillä on samantyyppisiä haasteita kuin suurilla yrityksillä, kun puhutaan toimintaketjun asianmukaisesta huolellisuudesta. Tämä on kuitenkin vaikeampaa PK-yrityksille, koska heillä on pienemmät resurssit ja pienempi henkilökunta ja heillä on myös vähemmän valtaa verrattuna suuriin asiakkaisiin ja toimittajien. Tämä saattaa olla vaikea PK-yrityksille. Esimerkiksi puhun siitä, että ne tarvitsisivat tietoa, mistä tuotteet ovat peräisin. Tämä on helpompaa yrityksille, on enemmän markkinavaltaa. Meidän täytyisi olla varovaisia, kun me käsittelemme julkisia hankintoja niihin liittyviä sääntöjä koska tämä saattaa johtaa siihen, että PK-yritykset jäävät ulkopuolella julkisten hankkijoiden markkinoilta. Sitten rahoituksen pitäisi olla saatavilla kaikilla PK-yrityksille, jotka pitävät kiinni OECDn asianmukaisen huolellisuuden säännöistä, riippumatta siitä, ovatko ne tuojia vai ovatko he pidemmällä tuotantoketjussa. On tärkeää, että olemassa olevat mallit otetaan huomioon, kuten CFSP, alkuperäketju esimerkiksi ja Wolframiteollisuuden TICMC-aloite. On tärkeää, että määritellään selkeästi konfliktialueet ja korkean riskin alueet. Meidän ei tulisi stigmatisoida alueita, mutta yritysten ei ehkä kuitenkaan pitäisi määritellä, mitä konfliktialueet ovat. Kun konfliktialue on määritelty, tämä mainittiin mielestäni täällä jo aikaisemmin, kapasiteetin rakentaminen ja infrastruktuurin parantaminen on asia, joka vie hyvin paljon aikaa. Aivan lopuksi me tuemme EUn ehdotusta se pohjautuu OECDn ohjeisiin, sen riski mm, pohjautuvaan äh, asianmukainen huolellisuusperiaatteeseen. Siinä vähennetään riskejä ja se on myös lisänä äh, Dodd-Frank-lainsäädäntöön ja siinä on myös laajempi maantieteellinen lähestymistapa. Tässä on myös otettu tärkeitä lisätoimia huomioon, kuten julkiset hankinnat, pk-yritysten tuki, tuki, vuoropuhelu kolmansien maan kanssa ja kapasiteetin rakentaminen ja niin edelleen. Joten tässä nyt on aika kiireellinen tarve keskustella monenkeskeisesti teknisellä tasolla tästä kysymyksestä. Tässä on paljon sekaannusta näistä asioista. Nämä ovat erittäin monimutkaisia asioita ja meidän täytyy ymmärtää, mitä tällä hetkellä on jo olemassa ja miten me saamme lisäarvoa tälle järjestelmälle. Ja tässä täytyy todellakin olla monen keskeiset neuvottelut kyseessä. Kiitos. Thanks a lot. And last not least is now the floor to Michael Gibb. Puheenvuorossa Michael Gibb, joka on konfliktiresurssikampanjan johtaja Global Witnessista. Kiitos puheenjohtaja. Global Witness on tutkinut äh, yhteyksiä luonnonvarojen jälkeen kaupan ja ihmisoikeusrikkomusten yhteyksiä. Olemme konfliktimerellä kestelleet yli kymmenen vuoden ajan. Olemme ilahtuneita siitä, että EU on päättänyt sitoutua tähän asian käsittelemiseen ja kiitämme tilaisuudesta olla mukana tässä tärkeässä keskustelussa. Minulle olen täällä pelkästään Global Witnessin edustajana, olen täällä myös kansalaisyhteiskunnan koalition edustajana, joka edustaa yli 60 organisaatiota, mukaan luettuna Amnesty International, Europe, Pax ja eräät muut. Huolimatta työmme maantieteellisestä hajautuneisuudesta Kolumbiassa ja Keski-Afrikan tasavaltaan, tasavaltaan, Myanmarin, konfliktiresurssit on kysymys, jota olemme kaikki nähneet tärkeänä tekijänä, joka johtaa konflikteihin, ihmisoikeusrikkomuksiin, ja me pyrimme kaikki päättävästi estämään näitä. Lähtisin tänään liikkeelle siitä, mistä jokainen, joka on ollut tekemissä yhteisöjen kanssa, johon on vaikuttaneet konfliktineraalit, joutuu aloittamaan. Tämä oli poliittisesti kestävää taloudellisesti kestävää, se on moraalisesti puolustettavaa. Jonkin asian täytyy muuttua. Me olemme kuulleet kaupan vaikutuksista itäisissä osissa Kongon tasavaltaa, jossa kaupankäynti johtaa tapaamiseen, seksuaaliseen väkivaltaan, erään sodan yhteydessä, joka on ollut väkivaltaisempia tuossa jälkeen. Meidän tulee kunneksi kaksi vuotta viimeisestä konfliktista, joka oli keskeisessä Afrikassa. Tämä on tullut konflikti, jossa suuri osa väestö on lähtemään kodestaan, niin 50 prosenttia väestöstä tarvitsee humanitaarista apua. Äskettäisen asiantuntijaraportin mukaan, ajattelen Global Witnessin paikalla tekemää työtä myös, kullan, timanttien, puutavaran, eh, ronsullun kaup- käytävä kauppa antaa rahoitus tähän konfliktiin ja houkuttelee alueelle myös lisää muita toimijoita, jotka aiheuttavat lisää epävakaisuutta. Kultaa on salkutettu Keski-Afrikan tasavallasta 4-8 eh, miljardin euron edestä. Ja kapinalliset ansaitsevat vuodessa 120 000 euroa verottamalla kultatuotantoa ja timantteja 20 miljoonan, miljoonan edestä on viety pois maasta. Siitä lähtien, kun maa vetäytyy pois Kimberley-prosessista toukokuussa 2013. Totta kai konfliktissa on kysymys muustakin kuin luonnonvaroista, mutta konfliktit eivät lopu ilman vakavia ponnisteluja puuttua resursseilla käytävään kauppaan. Ja taloudelliset tekijät ovat selkeästi rauhan edessä. Jonkin täytyy muuttua. Ja olin iloinen kuullessani siitä, että on laaja tukea ajatukselle siitä, että suuret kaupan ja kulutuksen keskukset, kuten EU, ovat osa ratkaisua. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö olisi tarvetta kansainväliselle yhtiöiden vastuulle siitä, etteivät yritykset osaltaan edistää ihmisoikeusrikkomuksia ja konflikteja omilla toimilla 2011 periaatteet, jotka YKssa hyväksyttiin, ovat tehneet tämän selväksi. Mitä tulee sitten tähän asianmukaiseen huolellisuuteen, due diligence, kaikki yritykset, jotka käyvät kauppaa luonnonvarilla, niin ne täytyy ovat voineet käyttää OECDn käytännöllistä ohjeistusta, joka on kehitetty läheisessä yhteistyössä teollisuuden ja liike kanssa. Totta kai on järke, järkevä olla skeptinen ajatuksista, jotka esittää, joilla pitää lupaamaan suuria konflikteja, mutta Asiakkaan ei ole mikään yksilön ratkaisu. Se rohkaisee käytännössä siihen, että yritykset, paikalliset yhteisöt, paikalliset hallitukset, ne, jotka toimivat paikan päälle ja tuntevat parhaiten alueen, harjoittavat yhteistyötä ja määrittävät riskit, jotka koskevat heitä ja heidän toiminta-aluettaan ja katsoa, mitä voitaisiin tehdä, voitaisiin lieventää näitä riskejä ja ennen kaikkea mitä tulee yhteisöihin ja ympäristössään. Tämä on joustava prosessi, se ei ole mikään suuri hanke, se ei ole mitään byrokratiaa. Se merkitsee sitä, että monet yritykset tekevät pieniä asioita ja räätälevät toimet koskemaan niiden toiminta-aluetta ja pyrkivät löytämään uuden tavan toimia, uuden tavan sitoutua yhteisöihin, jotka ovat hauraita ja, ja jotka antavat resursseja, jotka useimmiten teistään selvyyksinä. On tarvetta muutokseen. Meistä kuitenkin ehdotusta, joka on tehty lainsäädännöksi, pitäisi vahvistaa. Monille Euroopassa yrityksille due diligence on jo nyt totta, ne ovat mukana tuotantoketjussa, jossa ovat pakollisia tällaiset määräykset, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja on tärkeää vastata myöskin olemassa vapaaehtoisiin eh, ohjelmiin, vain 7 prosenttia, joita eh, Dodd-Franks eh, yritykset koskenevat ovat kuitenkin antaneet tietoa julkisesti siitä, minkälaisia mineraaleja ovat käyttäneet. Ja mitä yritykset kertovat on se, että välttämättömät määräykset tulevat muuttamaan yritysten toimintatapaa. Se tehdään tästä ohjelmasta pakollinen varmistaa sen, että EU-yritykset ilmoittavat kestävästi mineraaleistaan. Se merkitsee sitä voidaan puhua yhtenäisesti sitten, kun pyritään saama, ottamaan yhteyttä sulattoihin ja muihin toimintoihin, jotka ovat EUn ulkopuolella. Tämä alennetaan kustannuksia ja tällä saadaan aikaan parempaan tiedon saattavuutta ja tämän prosessin myötä, asianmukaisen huolellisuuden prosessin myötä tapahtuu jotakin, mikä tapahtuu muillakin sektoreilla. Yritykset voivat helpommin vastuullisesti toimia alueilla, joihin vaikuttavat konfliktit, niillä alueilla, jotka tarvitsevat eniten tällaisia investointeja. Se, että yritykset, joita tämä koskevat muitakin kuin jotka ovat tuomassa ensisijaisesti näitä resursseja EU-markkinoille, Tämä merkitsetään lähemmäksi olemassa olevan asianmukaisen hollisuuden normeja, jolloin EU asettuu lähemmäksi niitä normeja, jotka ovat olemassa Yhdysvaltalainsäädännössä. Ja tässä ei kiinnitä huomiota pelkästään yhteen, ketjuun, yhteen linkkiin ketjussa, vaan että katsotaan, että kaikki, jotka ovat EU-hun, niin joista katsotaan, miten ne ovat vaikuttaneet ihmisoikeusrikkomuksiin tai konflikteihin. On tärkeää, että katsoa myöskin tilannetta pienten yritysten osalta, mutta on tärkeää muutenkin katsoa, että monet niistä ovat hyvin tärkeitä luonnonvaroilla käytävässä kaupassa, ennen kaikkea kultasektorilla. PK-yritykset itse ovat tietysti pidättämään mielessään, niin monet ovat sanoneet, että ja katsovat, että niitä ei pidä kohdella minään toisen luokan yrityksenä, eikä asettaa säädösten puitteille, joiden kautta pyritään edistämään kestävää ja vastuullista kaupankäyntiä. On tärkeää myös muistaa, että monet eurooppalaiset pk-yritykset ovat jo tällaisen pakollisen asianmukaisen oleellisuuden lainsäädännön puitteissa, miksi amerikkalaisen lainsäädännön puitteissa, ja niille tämä on sitä selvää. Tärkeää on, että katsomme, miten voimme tukea tällaisia yrityksiä. E OECD-ohjeistus on joustava ohjeistus, ja se koskettaa monia tekijöitä, miksi lähti liikkeelle yrityksen asemasta tuotantoketjussa ja lähti liikkeelle myöskin sen koosta. monia tekijöitä, jotka vaikuttavat myöskin yritysten resurssin ja sitten tarkastavat myös sitä, miten tietoa kulkee ja miten tiedon kulkaa voidaan parantaa aikaa myöten. Olemme kuulleet, on tärkeää korostaa pk-yrityksiä ja niiden mahdollisuutta harjoittaa yhteistoimintaa olemassa olevissa ohjelmissa. Me uskomme, että tätä pitäisi edistää edelleen normalisoimalla tämä prosessi, joka liittyy asianmukaiseen huolellisuuteen, niin että tehdään helpommaksi yrityksille, jotka ovat erikokoisia, toimia kestävästi, vastuullisesti, kansainvälisen vastuullisen mukaisesti ja myöskin toimia niiden asiakkaiden ja investoijien vaatimusten mukaisesti. Sanon vielä se, mitä sanon aiemmin. Jonkin täytyy muuttua. On ratkaisevan tärkeää, että varmistamme sen, että muutos menee oikeaan suuntaan. Pidän hyvänä sitä, että komission ehdotus ottaa laajan maantieteellisen vaikutusalan sen sijaan, että se ei olisi meidän yksittäinen toimija, joka vaikuttaisi markkinoihin vääristävällä tavalla. Ja tähän liittyvät toimet, jotka liittyvät tiedonantoon, varmistavat sen, että tätä asetusta tullaan täydentämään politiikalla, joka pyrkii lieventämään vaikutuksia. On tärkeää, että tämä ajoitus ja keskustelu näistä lisätoimista tapahtuu niin, että se osuu samaan aikaan keskustelun kanssa, jota käydään itse asetuksesta. Dodd-Frankin säädöksestä käyttävä keskustelu on mielenkiintoista, en taas mennä yksityiskohtiin, mutta olisi vain sanoa, että kymmenen vuoden aikana, jolloin Global Witness on käsitellyt tätä kysymystä, emme ole nähneet niin paljon muutosta kentällä kuin mitä on tapahtunut sitä lähtien, kun Yhdysvalloissa on annettu käyttöön tämä säädös. Yritykset toimit ovat muuttuneet eri tavalla alueella, alueelliset toimijat muuttuneet eri tavalla, jakavat tietoa eri tavalla ja on ollut lukuisia aloitteita, joilla on pyritty myöskin samaan aikaan lisää valoaistusta tilanteeseen. Tätä kautta myös myöskin voitu kiinnittää huomiota työskentelyolosuhteisiin, joka olisi työntekijöiden asemaa esimerkiksi kaivoksissa, pienissä kaivosyrityksissä. Ja hyvin varhaisessa vaiheessa voidaan nähdä myöskin se, että asettujen ryhmien läsnäolmiksi miksi Kongon itäosissa jollakin yritysalueella on vähenemässä, mutta tarvitaan kuitenkin laajempaa ratkaisua ja uskomme, että tämä asianmukainen huolisuus EUn puitteissa myöskin merkitsee lisäaskelta eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Nyt jäsenillä on puheenvuoro. Onko pyyntöjä? Helmut taisi olla ensimmäinen. Sarina Juudit. Rova Bigini ja Emma. Okei, okay, Helmut, please. Helmut, ole hyvä. Kiitos, Bernd. Haluan kiittää kaikkien paneelin osallistujia panoksestaan, koska he ovat tehneet selväksi, että on kysymys erittäin laaja-alaisesta kysymyksestä ja on tärkeää, että Euroopan unionissa sopeutamme lainsäädännön haasteisiin. Tämä lähetys hän menee myös internettiin ja toivon, että herra Malasin puheenvuoro on sellainen, johon kiinnitettäisiin huomiota EU-laajuisesti. Niin, koska ehkä tässä pitäisi nyt vain kertoa ihmisille, että siinä ja siinä lähetyksessä, siinä ja siinä kohdassa kuunnelkaa. Ehkä sitten ihmiset ymmärtävät ongelmia paremmin ja ymmärtävät myös haasteita paremmin. Ja se, mistä viimeksi keskustelimme lyhyesti, me tarvitsemme pakollista lainsäädäntöä, joka nojaa Dodd-Frank-lakiin, niin kuin täällä myös asiantuntijat esittivät. Ja lähtökohtia pitäisi laajentaa myös maantieteellisestä näkökulmasta. Ja mielestäni OECDn näkökanta oli erittäin mielenkiintoinen liittyen siihen, että pitäisi mahdollisesti pohtia, eikö koko toimintaketju pitäisi ottaa tässä esille. Ja OECD-säännöt pitäisi ottaa sitten pohjaksi tässä EU-lainsäädäntötyössä. En nyt halua puhua liian pitkään, mutta minulla olisi kuitenkin vielä yksi kohta. Jos nyt ymmärsin Digital Europein edustajaa oikein, hän puolsi tätä monimuotoisuutta, mutta en ymmärtänyt, onko hänen mielestään tämä omaehtoiseen vakuutukseen perustuva järjestelmä riittävä vai pitäisikö kaikille olla samanvertainen markkinoille pääsy ja pitäisikö tämän kaiken olla sitten myös pakollista? Ja koskisiko tämä myös kahdenvälisiä kauppasopimuksia EUn ja muiden maiden välillä? Tämä on myös asia, jota täytyy TTIPin yhteydessä käsitellä. Tässä tietysti täytyy pitää myös Dodd-Frank-laki mielessä. Ja ehkä myös VTOn puitteissa tämä asia täytyisi nostaa esille, eli että olisi ainoastaan sitovia ehtoja, joita voi valvoa ja jotka ovat avoimia ja jotka ovat konfliktialueiden intresseissä. Kiitos. Ja jos teillä on konkreettinen kysymys jollekin asiantuntijalle, niin mainitkaa se. Tässä oli konkreettinen kysymys Digital Europeille. Maria. Merci, euh, merci. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä esityksistä, joiden avulla saimme selvennystä eri osapuolten kantoihin. Haluaisin antaa vähän yleiskontekstia roolista, joka meillä täällä parlamentissa on. Usein kun käsitellään konflikteja, meillä on taipumuksena lykätä vastuu paikallishallinnolle Minun mielestäni meidän olisi nyt sivuttava omalta kapihamme ja käytettävä se, mitä meillä on vallassamme sen sijaan, että vain lykkäämme vastuun paikallisviranomaisille niin, että voisimme muuttaa tiettyjä asioita. Usein vastuusta puhuessa sanotaan, että joko vastu- no, paikallishallinnolla on vastuu tai kuluttajilla, kun kuluttajalla on mahdollisuus kuluttaa tai olla kuluttamatta, niin silloin pitäisi pikemminkin kuluttaa no, reilulla tavalla niin, että noudatetaan tiettyjä perusoikeuksia kansainvälisessä oikeudessa. Tämä olikin komission lähestymistapa, kun se valitsi vapaaehtoisen lähestymistavan niin, että markkinat saavat olla tässä roolissa, että kun on tunnistettu yritys, joka ei vapaaehtoisesti noudata sääntöjä, niin markkinat voivat sopeutua, eli kuluttajat voivat sanoa, että no joo, tämä yritys ei noudata pelisääntöjä, niin minä en sitten halua olla tässä toimia, enkä halua ostaa tuolta yritykseltä mitään tässä luotetaan aika, aika voimakkaasti markkinoihin ja kun nähdään millaisia vapaaehtoisia toimia nyt on ollut, niin on nähty, että markkinat eivät niin helposti tässä toimi, kun jos voidaan markkinavaikutuksen uskoa, niin tiedetään kyllä, että ainakin siihen kuluu paljon aikaa. Ja kun puhutaan ajasta, niin kysymyksessä ei ole ainoastaan kilpailukyky. Tämän kysymyksen haluaisin esittää nyt yritysten edustajille täällä, vaan kysymyksessä ovat ihmishenget kun verrataan kilpailukykyä yrityksissä ja ihmishenkiä näillä selkkausalueilla, niin minulla on aina aika kiusaantunut olo. On totta, että meidän on pyrittävä yritysten kilpailukykyyn. Kyllähän tämä on totta, mutta samaan aikaan kun kyseessä ovat ihmishenget, Global Witnessin edustaja juuri kertoi, kuinka paljon ihmishenkiä on menetetty kivun alueella – vaikka kyseessä ei ole edes pelkästään kivun alue, niin kyllä tällaisessa tilanteessa meillä on velvollisuus, meidän vastuunamme on ryhtyä toimiin, jotka eivät ole markkinatoimia, vaan toimia, jotka ovat sitovia. Konkreettisia kysymyksiä. Ensinnäkin sanotaan, että tämä vapaaehtoinen aloite toimii. Eurometalliedustaja sanoi, että Tinan asalla 100 prosenttia tinaa alasta on nyt puhdasta. Ensimmäinen kysymys, kuka takaa, että näin on? Onko tämä koko toimialan itsesertifiointia? Ja toisekseen, jos tämä on näin helppoa, niin miksi sitten vastustetaan pakollista lähestymistapaa? Jos koko toimiala on puhdas, niin eihän siellä pitäisi olla mitään vaikeuksia tehdä tästä sitovaa. Tai päinvastoin voitaisiin sanoa, että sitten ollaan ihan kunnollisessa kilpailussa. Jos yritykset pelaavat tätä puhta, puhdasta peliä, niin Jotkut e- ehkä eivät sitä pelaa ja ne, jotka uskovat markkinoihin, niin näkevät, että tässä on epäreilua kilpailua. Millaisilla argumenteilla voidaan perustella se, että tämä ei olisi sitova lähestymistapa? No sitten meillä on tällainen vain eurooppalaisia sulattamia koskeva lähestymistapa, se koskee vain 5 prosenttia. Olen yhtä mieltä, että olisi laajennettava soveltamisella, eikä otettaisi huomioon ainoastaan sulattamoja, vaan että meillä olisi velvoitteita lopputuotteeseen asti, jos todella tehokkuuteen pyritään. Miksi, millä perusteella sanotaan, että ei voitaisiin mennä lopputuotteeseen asti? Esimerkki, maataloustuotanto. Euroopassa olemme olleet hyvin tiukkoja tällä alalla, jotta voidaan varmistaa se, että eurooppalaisilla kuluttajilla on lautasellaan tuotteita, joiden, äh, jotka ovat turvattuja. Meillä on siis selkeät takeet koko ketjussa, jotta jäljitettävyys voidaan taata. Miksi tällainen velvoite, joka maatalousalalla on onnistunut, miksei sitä voitaisi vaatia tältä toimialalta, metallialalta ja metalleja käyttäviltä aloilta, jotta voitaisiin taata e- eurooppalaisille kuluttajille, että se mitä täällä kulutetaan ei tapa ihmisiä muualla planeetalla. Jos kykenemme varmistamaan jäljitettävyyden ja kuluttajan turva, niin meidän pitäisi pystyä myös takaamaan jäljitettävyys koko ihmiskunnan hyväksi. Juudit. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Täällähän on kehitystavoitut, eli tässä tämä ähm, luonnonvarakirous halutaan ratkaista. Ja tämä koskee alueita, joissa on hyvin vaikea tehdä töitä. Ja kysymykseni kuuluu, jos me tarkastelemme nyt tätä olemassa olevaa ehdotusta, niin luommeko kysyntää Euroopassa näille mineraaleille, jotka tulevat konfliktialueelta tai epätasapainoisilta alueilta? Täällä aikaisemmin joku sanoi, onko tämä älä vahingoita ketään politiikka, niin hyödytämmekö tällä ketään? Tässä on kolme päätöksentekotasoa ja haluammeko vapaaehtoista vai pakollista? puhummeko raaka-aineista vai puhummeko myös kuluttajatuotteista? Ja aiommeko nyt myös keskittyä äh, sulattomoihin ja jalastomoihin? Kaakkois-Aasiassa vai puhummeko myös kaivoksista toimissamme? Ja haluaisi eh, sitä kysymyksen Eurometoon edustajille, jossa puhuttiin siitä, että sulattomoille ja jalostamoille ei ole kannustimia toimia oikein. Ja minkälaisia kannustumia tässä sitten etsitään, jotta sulattomat ja jalostamat, jotka eivät ole Euroopassa, jat- jatkaisivat kuitenkin louhintaa, eivätkä siirtyisi muualle, koska tarkoituksenahan on se, että saataisiin puhtaita tuotteita, eikä se, että talous joutuisi tästä kärsimään muun muassa Kongossa. Ja tämä on siis se tapa, jolla meidän tulisi toimia. Me olemme kaikana Dodd-Frankista. Minä tiedän, että Dodd-Frank ei ole ollut täydellinen ja monet ajattelevat, että USA-lainsäädäntö johtaa kauppasaartoon, mutta Kongossa talous on kärsinyt, mutta se on myös toipunut ja yritykset ovat palanneet alueelle. On vihreitä kaivoksia Itä-Kongossa. Minä olen itse käynyt paikalla ja tämä johtuu siitä, että kansainvälisesti on painostettu liittyen pakolliseen lainsäädäntöön ja mielestäni eurooppalaisen lainsäädäntöön lainsäädännön pitäisi kopioida sitä, mikä on oikein ja siirtyä kauemmaksi siitä, mikä ei ole oikein. Mutta ei se myöskään niin ole, että jos meillä on hyvä tarkoitus, niin ihmiset, niin tilanne toimii. Ne jotka, yritykset, jotka eivät joudu pitämään kiinni Dodd-Frank-lainsäädännöstä, eivät ole ponnistelet asian parantamiseksi. Jos me haluamme selventää eurooppalaisille kuluttajille, että me ostamme tuotteita, jotka ovat konfliktivapaita, niin meidän täytyy todellakin myös keskittyä näihin tuotteisiin, koska näin, näiden neljän mineraalin tuonti ei se ole raaka-aineita, vaan tuotteita, jotka valmistetaan Kaakkois-Aasiassa, kuten kännykät ja muut. Ja siitä ei käsitellä tällä hetkellä. Ehkä tämä on jopa hieman epäoikeudenmukaista eurooppalaisen raaka-ainetuojille ja sulattomaille, että juuri näitä kuluttajamarkkinoita ei ole käsitelty tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitos. Thanks very much. And I'd like to say... Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia, jotka käyttivät puheenvuoron aamulla. Haluaisin puhua siitä, mitä Strasbourgissa tapahtui viime viikolla. Me annoimme Saharovin palkinnon lääkärille Kongosta. Hän sai suosionostukset seisten siksi, että hän on toiminut kaikkein haavoittuvimpien ihmisten puolesta alueella – Euroopassa, joka on ollut hyvin vaikeassa tilanteessa, mutta ei pelkästään Kongo, vaan muut kommunit kautta maailmaa, jotka ovat tärkeitä. Me annoimme siis seisten suositukset henkilölle, joka sai tämän palkinnon. Ja juuri tälle maalle, meille miehelle, joka on halunnut näitä sitovia sääntöjä mineraaleista. Me pitää olla johdonmukaisia. Jos me haluamme täysistunnossa, otimme täysin tällaisen kannan, meidän pitää ottaa tämä kanta myös lainsäädännössä silloin, kun parlamentti tätä asiaa käsittelee. Tämä ensinnäkin. Ja olisin pitkä samoita kuin Maria siitä, mitä ovat kokemukset muilta sektoreilta, esimerkiksi tuotettujen hyödykkeiden osalta jäljitettävyydestä on kokemusta ja meidän pitäisi oppia niistä parhaista käytänteistä. Ja lopuksi vielä yhteys EU ja Yhdysvaltojen yhteyksistä käytävä keskustelu. Me puhumme TTIPistä ja siitä, että sen kautta pitää olemaan aika, saman aikaan uusia globaaleja standardeja ja että saadaan aikaan uutta geopolista dynamiikkaa. Jos näin on, se olisi myönteinen symbolinen askel eteenpäin ajatellen Euroopan eh, huolenaiheita, mitä suuri yleisö ajattelee TTIPistä. Että sanomme, että haluamme käyttää kauppapolitiikkaa parannusten aikaansaamiseksi ihmisoikeuksissa ja kestävässä kehityksessä omassa, omalla, omassa alueessamme, siis EU:ssa ja Yhdysvalloissa, mutta myöskin pyrkien vaikuttamaan tilanteeseen muualla maailmassa. Ja että tästä syystä meidän pitäisi katsoa sitä, mistä Judith Sargentin juuri puhetta otettaisiin hyvät osat ja harjoittaisiin yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa hyvissä osissa ja otettaisiin askelia eteenpäin. Kuten täällä sanottiin, EUlla on mahdollisuus tulla johtavaksi tekijästä menetyksen kautta. Minusta meidän ei pidä hukata tätä tilaisuutta. Meidän täytyy pyrkiä ottamaan seuraava askel eteenpäin, ei kautta askelia taaksepäin. Emma. Thank you, Chairman, and thank you to all our speakers. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille puhujille tänään. He antoivat hyvän katsauksen tähän asiaan ja tämä tulee auttamaan meitä paljon, kun tulemme harkitsemaan komission ehdotusta ensi vuoden alkupuolella. Todella toivon, että komissio ja me itse otamme tämän tarjouksen vastaan ja jatkamme sidosryhmien varasta välistä vuoropuhelua teknisellä tasolla. Tämän hyvin yksityiskohtaista asiaa meidän on ymmärrettävä todellisuuskentällä silloin, kun keskustelemme asetuksesta tällä alalla. Täällä on monta asiaa, jotka haluan mainita, mutta keskityn kolmeen. En usko, että kukaan on eri mieltä siitä, että toimiin on ryhdyttävä ja on saattava päättämään tämä tilanne, jossa mineraalien hyödyntämisellä ylläpidetään väkivaltaa. Minun olen sitä mieltä, että suurin osa yrityksessä tunnustaa, että nämä kolmen metallin ja kullan hankinta ilman konflikteja on mahdollista ja meidän on vain haettava paras tie rohkaistaaksemme yhä useampia hankkimaan mineraalit konfliktivapaasti. Tämä ei ole tietenkään ainoa väkivaltaa lietsova tekijä. Meidän on katsottava tätä vain osana isompaa strategiaa, johon liittyy myös pakolliset strategiat. Me emme nopeasti tätä ratkaista, vaan meidän on huomioita todella suurempi strategia tässä tuen vapaaehtoista lähestymistapaa, mutta niin, että kuitenkin keskitetään huomio hankintaketjun yläpäähän. Dodd-Frankissa tunnustetaan se, että yritykset, joilla on, on nämä pakolliset velvoitteet lopputuloksessa, niin siltikään ei olla sataprosenttisen varmoja siitä, että heidän käyttävänsä metallit ovat sataprosenttisesti puhtaita. Emme halua raskauttaa yritysten tilannetta, jos tulokset eivät ole sel- selviä. Kiireellisempää vielä on se, että, että pakotamme ihmiset lähtemään maista, joissa saattaisi olla puhdasta mineraalia, mutta kun on vaarana, on tällainen, nämä, nämä ovat leimautuneet tästä vaarasta emmekä tätä halua. Äh, Kongon demokraattisen tasavallan edustajalta saimme kuulla kokemuksesta, positiivisia ja negatiivisia kokemuksia on kuultu, jotka liittyvät hintojen, hintakehityksen. Hän sanoi, että joissakin jo kaivaminen lopetettukin. Onhan tärkeää, ettei, ettei konflikti äh, ettei konflikteja näin lietsota, mutta en myöskään halua, että ihmiset menettävät työpaikkansa. Jos, jos työpaikka menetetään ja elinkeino menetetään, niin se kyllä ihmiset ole auttamaan. Meidän pitää katsoa, kuinka lähelle kenttä me pääsemme. Olemme myös kuulleet siitä, kuinka yhä enemmän salakuljetusta tehdään näillä tuotteilla. Mitä me voimme tehdä, jotta päästään tasapainoon? Että meillä on se järjestelmä, joka ei johda siihen, että yritykset tulevat sitten tuosta tilalle näihin, näihin paikkoihin. Olisi tärkeää katsoa, kuinka voimme auditoida näitä järjestelmiä, toimia eri alueilla. Käykö niin, että tuomme lisää taakkaa yrityksiä, Dodd-Frankia ja muita järjestelmiä varten. Mikähän meidän eurooppalainen järjestelmämme on? Ehkä komissio voi kertoa, kuinka aiomme auditoidu, auditoida tilanteen, toimiiko se vai eikö se toimi? Kiitos Joachim. Ja auch ich möchte mich für die... Minäkin haluaisin kiittää hyvin tietopitoisista puheenvuoroista. En halua tarttua kaikkiin asioihin, mutta haluaisin tarttua kolmeen aihekokonaisuuteen, jotka minua kiinnostavat. Minäkin olisin taipuvainen siihen, että olisi sitova säädös, mutta tätä kautta nousi tietysti esille kysymys sitten siitä, mitä tehdään, jos joku ei noudata tätä, minkälaisia seuraamuksia tai tai kannemekanismeja olisi sitten sovellista käyttää asian hallintaan saamiseksi. Jos tämä on sitova, silloin pitää tullakin miettiä sitä, miten sinne tehdään, jos joku ei noudata säädöstä. Riittääkö julkinen paino, painostus vai pitääkö käyttää jotakin muuta? Toinen kysymys, joka minulla olisi, liittyy tähän neljään mineraaliin, josta puhutaan. Ne on tavallaan valittu mielivaltaisesti koska ne tulevat alueelta, joka vastaa myöskin Frank Dodd-asetuksen aluetta. Mutta on olemassa muitakin, on olemassa muitakin raaka-aineita, jotka epäilemättä tulevat alueelta, joilla, käytetään, joilla niiden tuotanto käytetään konfliktien rahoittamiseen. Minusta me tarvitsemme tällaisia kriteerejä, jos emme halua aikaa myöten toimia vain puhtaasti mielivaltaisesti, mutta on tärkeää, että ajatellen sitä, että kauppapolitiikalla myöskin kauppasaaron kauppasaartoa vähäisimmillä keinoilla pyrkisimme toimimaan ja vaikuttamaan tilanteeseen. Sitten kolmas kokonaisuus, josta minulla oli vielä lopullista kantaa. Miten me määrittelemme kriisialueet tai ne alueet, joista, joita pidämme epäilyttävinä, riittääkö, kuten täällä joku sanoi, että että jätämme tämän yritysten tehtäväksi, vai pitäisikö meidän itse voimakkaammin Euroopan unionina ottaa poliittista vastuuta ja sanoa, että pidämme jotakin erityisen ongelmallisena ja miten voimme varmistaa kansalaisyhteiskunnan toiminnan paikan päällä, koska usein saadaan hyvin arvokasta tietoa siitä kansalaisyhteiskunnalta, mikä on ongelmallista. Ja tässä, tä, tätä asiaa pitäisi miettiä tarkemmin, ajatellen tätä komission ehdotusta ja tehdä siihen tarkistuksia. Kiitos. Minullakin olisi vielä kaksi kysymystä. Ensinnäkin Dodd-Frank-lain suhde eurooppalaisiin sääntöihin. Markkinathan ovat rajatut, mitä näihin raaka-aineisiin tulee. Kovin monet yritykset eivät siinä ole mukana ja yritykset tuntevat Dodd-Frank-vaatimukset ja myös mineraaliasiakkaat tuntevat nämä säännöt. Eikö oikeastaan uudet säännöt sitten heikentäisi näitä mekanismeja? Tämä on kysymys OECDn edustajalle, mutta myös Global Witnessin edustajalle. Eli jos rakennetaan kaksi erilaista järjestelmää, niin eikö yksi heikennä toista mahdollisesti? Ja koska Todd Frank, hän nyt on mukana myös tässä raportointijärjestelmässä, niin miksi me emme vaan sitten käyttäisi tätä toimivaa järjestelmää. Sitten tuotteiden epätasa-arvoinen käsittely. Tuotteet, joita valmistetaan Euroopan unionissa ja viedään muualle. Juudit viittasit tähän. Minä en ymmärrä, että tuontituotteet ovat täysin vapaita niistä velvoitteista, että täytyisi käsitellä näitä raaka-aineita huolollisesti. Ja tässä täytyisi pyrkiä tasa-arvoiseen käsittelyyn. Tässä ehkä vielä kysymyksenä komissiolle tämä ja myös asiantuntijoille. Herra Winkler vielä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Saanen yhtyä niiden linjaan, jotka ovat kiittäneet asiantuntijoita tänään kaikesta tiedosta, jota meille on annettu ja kaikista mielipiteistä, jotka täällä on nostettu esiin. Minusta on hyvin tärkeää, että kaksi suuntaa nousee esille näistä kysymyksistä ja puheenvuoroista, alustuksista – kansainvälisen äh, kaavan valiokunnan jäseniltä, siis toinen linja keskittyy nimenomaan asetuksen sisältöön. On tärkeää, että parannamme komission esitystä ja on selvää, että meidän täytyy ottaa huomioon ehdotuksia, jotka ovat lähtöisin eri sidosryhmiltä, jotka ovat tänään tässä tällä salissakin. Jotkut ovat keskittyneet aikatauluun ja ehdottaneet, että äh, tämä vapaaehtoisuus tai pakollinen toimeenpano sitovuus tai eh, vapaaehtoisuus tämän asetuksen osalta voisi ratkaista ongelma. Minun mielipiteeni on se, että ei eh, mitenkään sen sitovuus ole tärkeä, vaan sisältö on se, jolla pyritään ongelmat ratkaisemaan. Tavoitteet, uskon kuten monet kollegatkin ovat jo sanoneet, että pitää olla tasapaino, joka pitää saavuttaa meidän on saatava todellakin huolellinen, tarkka tasapaino. Meidän perusteltu tavoitteemme on varmistaa kestävä kehitys konfliktialueilla ja pitää ne mukana talouden kiertokulussa, pitää paikalla työpaikkoja, luoda työpaikkoja ja saada aikaan edistystä konfliktialueilla, siis alueilla nyt on konflikti. Ja toinen tärkeä tavoite, joka meillä on, on se, että varmistaisimme kilpailukykyisen talouden Euroopassa, ajatellen tätä kontekstia, jossa me toimimme täällä parlamentissa, komissio ja neuvostossa, jossa pyritään samaan aikaan kasvua Euroopassa, ja nämä strategiat täytyy myöskin ottaa johdonmukaisesti mukaan silloin, kun tehdään muita aloitteita. Kaksi kysymystä voisi olla sellaisia, joista haluaisin kuulla kommentoida herra Gilardilta OECDstä mit, kahta aspektia, jotka hän mainitsi. Täydentävyys kaikkien talo- aloitteiden yhteydessä. Onko mahdollista saadaakaan täydentävyyttä ja jos, niin minkälaiset toimet olisivat tarpeen, jotta olisi tämä ajatus eh, saavutettu ja sitten joustavuus. Kuuntelin vastuullisuudesta hän puhui siitä, että raportoidaan olemassa olevan direktiivin pohjalta, mutta ei kuitenkaan raportoida rahoituksellista velvoitteista. Miten voidaan käyttää olemassa olevaa lainsäädäntöä eikä välttämättä luoda uutta säädöstä? Ja sitten yksi kysymys olisi vielä komission suuntaan, ja olisin halukas kuulemaan, miten komissio voisi vetää mukaan kaikki sidosryhmät ja ottaa huomioon konkreettisia ehdotuksia – jotta pääsemme lähemmäksi tavoitettamme. And last not least. Kiitos. Rova Begini. Se, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen varjoesittelijä FDD-ryhmän puolesta. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja haluaisin minäkin mennä vähän perusteellisemmin näihin asioihin, joista kollegat täällä jo puhuivatkin. Ensinnäkin minäkin omalta osaltani haluaisin korostaa sitä, että vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia on jo ollut ja ne ovat osoittautuneet tehottomiksi, koska luonnon varoja edelleen hyödynnetään konfliktien ruokkimiseen maailmassa, vaikka Euroopan unioni kuitenkin vielä puhuu vapaaehtoisista ohjelmista Yhdysvaltojenkin kanssa meillä on erilainen järjestelmä. Kuitenkin on yhtä mieltä kollegan kanssa, joka korosti mahdollista epätasapainoa vapaaehtoisessa järjestelmässä riippuen eri maista, jotka sen hyväksyvät ja eivät. Tämä loisi erilaisia olosuhteita kilpailu, kilpailun kannalta. E- eikä kannata rajoittaa neljä mineraaliin, koska on muitakin, jotka ruokkivat sotia, niin kuin hyvin tiedämme. Sitten nyt asia, jonka haluaisin vielä tuoda tässä esille. Nyt ei puhuta muuta kuin raaka-aineista. Sama riski kuitenkin liittyy myös jalostettuihin äh, tuotteisiin, joilla ruokitaan niin konflikteja ja rikotaan ihmisoikeuksia. Pekoyritysten roolista tuotantoketjussa haluaisin tietää, että mikäli on pakollinen sertifiointijärjestelmä, niin siitä ei tulisi liian raskaita menettelyjä pk-yrityksille. Haluaisin kysyä OECDn edustajalta, voisiko hän kertoa, miten OECDn ohjeissa huomioidaan tuotantoketju ja sen toiminta ja ulottuvuudet. Ja olisiko pakollisuudesta haittaa pk-yrityksille? Okay, now it's uh, No niin, nyt sitten komissiolla on puheenvuoro. Ravotso. Sorry, Mr. President. Um, Mrs. Ratso is up. Herra Ratso poistui juuri huoneesta. Voisimmeko palata asiaan, kun asiantuntijat ovat puhuneet? To the, uh... Sitten herra Otyn seuraavaksi. Thank you, Chair, and uh, thank you for the uh, opportunity. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saan puhua tästä erittäin tärkeästä asiasta. Me, herra Mopongema Laasin esitys teki selväksi sen, että jos halutaan erottaa konfliktit ja mineraalien hankinta, niin se on erittäin haasteellista ja me tarvitsemme integroidun lähestymistavan. Tarvit, ra, konfliktit täytyy ratkaista, tarvitsemme kestävää kehitystä, hyvää hallintoa, mutta myös turvallisuussektorin uudentaa, uusintaa. Ja totta kai myös koko toimintaketjun täytyisi olla avoin. Kaikki aloitteet, jotka liittyvät toimitusketjuun, sitä täytyy lähestyä laajasti. Tämä asetus ei koske ainoastaan suurten järvien aluetta, vaan laajempia alueita. Ja tässä täytyy todellakin ottaa tämä laajempi kanta huomioon. Tämä avoimuusaloite ei yksin omaan tule koskaan ratkaisemaan konfliktia. Toki tässä täytyy myös ottaa yritykset huomioon. Me olemme kuulleet luvuista, joita kuulimme Eurometalta ja Digital Europeista. Toimintaketju on suhteellisen puhdas tässä suhteessa, mutta me emme ole vielä toipuneet. E, esimerkiksi vuonna 2014 pääsemme ehkä puoleen väliin siitä, mihin pääsimme vuosina 2008-2009, mitä vientilukuihin tulee. Eli tämä on laajempi kysymys ja me tarvitsemme todellakin laajan lähestymistavan. E, olen tyytyväinen Digital Europein kannanottoihin liittyen siihen, että me tarvitsemme muitakin keinoja. Täällä yksi puhuja kommentoi myös arvioita siitä, kuinka paljon mineraalin hankinta vaikuttaa konflikteihin. Luvut vaihtelevat. YK puhuu 30 prosentista, mutta Kongossa myös täytyy ottaa huomioon kalastusmaan, laiton verotus ja niin edelleen. Me tarvitsemme laajemman katsotokannan kuin, että puhuisimme vaan tästä konfliktimineraalilouhinnasta ja siihen liittyvästä aloitteesta. Meidän EU-integroitu äh, lähestymistapa perustuu älä tee vahinkoa periaatteeseen. Ja tämä Siksi me tuomme tätä alueellista sertifiointimenetelmää. Tämä on alueellinen aloite, mitä, jota kautta pyritetään saamaan aikaan kestävä sertifiointijärjestelmä alueella. Tänään maanettiin konfliktialueet ja riskialueet jäsenvaltion viranomaiset haluaisivat selkeyttä näihin määritelmän, eli konfliktialue ja korkean riskin alue, mitä asetusluonnokseen tulee. Ja OECDssä ja monissa ajatushautomoissa on pohdittu tätä ja me yritämme parhaalla mahdollisella tavalla antaa tietoa EU-toimijoille ja tätä kautta he saisivat sitten välineet, joiden avulla he voivat tehdä omat riskiarviointinsa osana mm, toimintaketjun asianmukaista huolellisuutta. Kiitos. Madame. Kiitoksia ja sitten komission edustaja. Ää... Kiitos. Ensinnäkin salkaa minun sanoa pari sanaa siitä, miksi olemme olleet lähestymistavaksi vapaaehtoisuuden komission esityksessä, miksi se on tehokas, koska se on asia, jonka mainitsivat aika monet niistä, jotka käyttivät puheenvuoron. Olemme oppineet julkisesta kuulemisesta ja vaikutusarvioinnista tämän, ja tämä oli myös asia, joka täällä mainittiin, se mainitsi Digital Europein edustaja tänään, nimittäin se, että toimitusketjun loppupäässä olevat yritykset ovat kiinnostuneet siitä, että mineraalit ovat lähtöisin vastuullisista lähteistä. Tämä liittyy markkinoiden paineeseen, jonka luovat kuluttajat ja myöskin äh, Frank o. dot frank äh, asetus Mutta ne kohtaavat vaikeuksia, koska toimitusketjut ovat pitkiä ja kalliita. Nyt kun me katsomme lukuja, jotka olemme saaneet ensimmäisen vuoden toimeenpanon osalta Dodd-Frank-asetuksesta voimme nähdä, että vain 1300 raporttia on tullut otetun 6000 asemasta. Ja näistä suurin Vasta osastot voiti todeta, että yritykset eivät pystyneet määrittämään mineraalien alkuperää tuotteissaan, joten avoimuus puolivälissä ketjua, mitä sulatoissa on avainkysymys. Ja tämä on ollut yksi syy siihen, miksi itse asiassa meidän EU-lähestymistavassamme on, on, olemme oppineet tästä Dodd-Frank-asetuksesta ja OECDn äh, due diligence-ohjeistuksesta äh, olemme oppineet sekä myönteisistä että kielteisistä kokemuksista. Joten itse asiassa meidän lähestymistapamme, ehdotuksemme täydentää äh, Dodd-Frank-asetusta. Se perustuu hyvin pitkälti OECDn due diligence-ohjeistukseen. Se ei ole OECD miinus, vaan itse asiassa OECD plus. Ensinnäkin siksi, että se luo luettelon sulattamoista. Ja tässä haluaisin vastata niille, jotka kysyivät, mikä on kilpailukykykysymys, jos me keskitymme pelkästään EU-ssa toimiviin sulattamoihin, ei, vaan maailmanlaajuisesti toimiviin. Lista on EUn lista, mutta tässä listassa ovat globaalit sulattamot, jotka noudattavat vaatimuksia, jotka liittyvät asianmukaiseen huolellisuuteen ja sertifiointiin liittyviin vaatimuksiin. Tämä lista asettaa myöskin, mainitsen nimeltä myös ne, jotka eivät ole listalla, ja luo täyttä avoimuutta, mikä myös hyödyttää ketjun, tuotantoketjun loppupäässä, toimitusketjun loppupäässä olevia, nimittäin loppupäässä olevat yritykset voivat luottaa sertifiointiin, joka on sertifiointiohjelma, joka koskee maahantuojia, ja he voivat myöskin luottaa tähän myönteiseen positiivilistaan, joka koskee näitä sulattamoja. Mitä tulee sitten kysymykseen, jonka esitti esittelijä Winkler, miten komissio pyrkii yhdessä sidosryhmien kanssa pääsemään lähemmäksi tavoitetta? No tämä luo, säädösluonnos ei ole ainoa asia, mikä on tehty. Siihen on on olemassa tällaisia seuraavia toimenpiteitä, jotka on nähtävissä komission tiedonannosta, esimerkiksi julkiset hankinnat, jotka koskevat nimenomaan tuotantoketjun, toimitusketjun loppupäätä, ei pelkästään Euroopan unionissa, vaan globaalisti, ketkä tuojat haluavat osallistua näihin julkisiin, julkisiin hankintoihin Euroopan unionissa. Eli siis tämä estää eh, houkuttimia tuotantoketjun loppupäähän. Siinä on myöskin sitten aputoimia PK-yrityksille. Tätähän täällä on korostettu. Monet puheet ottivat sen esille. Ja siinä myöskin otetaan huomioon jälleen kerran sulattamot, joita niiden pitäisi ottaa tämä ohjelma omakseen. Ja sen lisäksi, kuten täällä puhuttiin tästä poliittisesta vuoropuhelusta, eri maiden kanssa, jonka sille ulkosuudenhallinnon edustaja, ja nämä eri sidosryhmät ovat siis todellakin pitkälti osa prosessia. Haluaisin myös puhua täällä uudesta kehityksestä, mikä on tapahtunut sen jälkeen, kun luonnos on esitetty, nimittäin se, että on puhuttu tästä muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta. Se on asia myös, joka kohdentuu yrityksiin – ja rohkaisee yrityksiä raportoimaan. Teidän pitää myöskin nähdä konteksti, että on olemassa muitakin välineitä, jotka liittyvät näiden muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamiseen, on olemassa maksujen avoimuus kaivannaisteollisuuden alueella. Ja nämä välineet ovat siis täydentäviä, toisiaan täydentäviä. Mitä sitten tulee tarkastuksiin? Tarkoituksena on kehittää tarkastusjärjestelmä, ohjelma, joka perustuu OECDn standardiin. Tarkastajat ja tuojat voivat luottaa tähän ja se ottaa huomioon jo olemassa olevia teollisuuden ohjelmia. Ja sitten lopuksi vielä kysymys siitä, miksi emme vain äh, kopioineet amerikkalaista Dodd-Frank-asetusta. Olemme kuulleet siis vaikutuksesta, joka, jonka se on saanut aikaan, ja myöskin mitä tulee sitten tähän kaupan monimuotoisuuteen, jota on tapahtumassa. Siis se, että puuttuu äh, varsinaista kapasiteettia vastuullisesta resurssien käytöstä konfliktialueilla ja ottaen huomioon sen, että meidän lainsäädäntöluonnoksessamme on globaali kate, ei, ei pelkästään suurten järvien alueen maantieteellinen kate, niin kuin Todd frankin asetuksessa on, ja ajatellen myöskin OECDn ehdotuksia. Siis jos ei ole riittävästi kapasiteettia paikan päällä, yritysten on helppo siirtyä ja etsiä vaihtoehtoisia lähteitä. Ja YK on asiantuntijaryhmä on osoittanut tämän omassa kertomuksessaan, eh, siis sen, että Kongon demokratisessa tasavallassa tapahtuu mineraalien salakuljetusta, etenkin kullan, se on lisääntynyt, ja tätä kautta menetään verotuloja ja työpaikkoja paikan päällä. Ja tämä ei varmaankaan ole se tulos, jonka me haluaisimme saada. So I think that's... Tässä olikin varmaan vastaus kysymyksiin, joita täällä ovat arvoisat parlamentin jäsenet ovat esittäneet. Kiitos. Eli julkisista hankinnoista kysymys. Pyritäänkö sitä kautta motivoimaan yrityksiä pitämään kiinni vapaaehtoisesta järjestelmästä, mutta sitten julkishankintadirektiivehän, asetustahan pitäisi muuttaa. No, uh, this... Ei. Näin ei ole. Nimittäin uusi julkisten hankintojen direktiivi, joka on vuotta 2014, sallii sen, että sovelletaan Mandatory niin, mutta sallii, mutta se ei ole pakollinen. Oh, sorry. Well, this is the... Uh... Tämä nyt... Äh, komissio, EU ja Euroopan parlamentti ovat tietysti... Äh, niiden tulisi noudattaa tätä esimerkkiä. Tämä on jotenkin sellaista, jota EUn jäsenvaltiot ovat sisällä, jonka ne voivat sisällyttää omiin julkisiin hankintoihinsa. So, dann gebe ich jetzt mal den Nyt sitten asiantuntijat saavat vielä puheenvuoron. He voivat vastata lyhyesti ja ytimekkäästi. Ensin OECDn edustaja herra Gian. Thank you very much, Chair, and thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvistä kommenteista ja keskustelusta, joita olen tänään saanut kuulla. On selvää, että parlamentti on nyt tarttunut tähän asiaan. Tämä on hyvin tärkeää. Ennen kuin nyt tartun näihin yksittäisiin kysymyksiin, haluaisin sanoa, että olemme sitä mieltä, että komission ehdotus ja tämä tiedonanto, jossa on mainittu nämä täydentävät toimet, itse asiassa tulee auttamaan siinä, että syntyy houkuttimia käyttää laajemmin OECDn ohjeistusta ja että voidaan välttää sellaisia seurauksia, joita ei, ole, jotka eivät ole toivottuja, kuten kauppasaarto, joten tämä on todellakin hyvä väline, samoin kuin myöskin PK-yritysten osalta koulutus näissä asioissa. Ja uskomme, että tämä täydentävät toimet pitäisi käynnistää askel askeleelta samaan aikaan, kun tämä asetus saatetaan voimaan, joten tuemme tällaista kattavaa lähestymistapaa. Mitä tulee sitten ehdotuksen vaikuttavuuteen, Meistä on kaksi ratkaisevan tärkeää tavoitetta, jota pitää pohtia. Ensinnäkin vaikuttavuus niiltä osin, että luodaan, katkaistaan yhteys kaupan ja konfliktien välillä. Monet parlamentiset puhuvat tästä jo. Mutta on toinenkin tärkeä tavoite, nimittäin se, että varmistetaan se, että yritykset Euroopassa, jotka käyttävät metalleja, toimivat vastuullisesti. Se sinänsä on tavoite. OECDn jäsenet, jossa on eurooppalaisia jäseniä, ovat toistuvasti sanoneet, että tarvitaan kansallisia välineitä vastuulliseen yritystoimintaan, ja jossa tämä on itsessään jo tavoite, siis se, että yritykset toimivat vastuullisesti. Me emme pysty suosittelemaan erityisesti sitä, mm, onko niin, että lähestystavan pitäisi olla pakollinen vai vapaaehtoisuus. Me tiedämme, että ohjeistus on sinänsä suositus, ja sitä sitten edustavat kaikki EUn jäsenvaltiot, se merkitsee sitä, että se on hyvä väline, voimakas väline edistää tällaista asianmukaista huolellisuutta. Totta kai on olemassa markkinatoimijoita ja sitten myöskin Dodd-Franksin tilitosat ja, ja nämä aiheuttavat painostusta siihen, että yritykset pyrkisivät käyttämään tällaista vapaaehtoista järjestelmää, mutta totta kai pakollisuus lähettäisi voimakkaamman viestin se koski, koskien koko sektoria. Meidän mielestämme niin kauan kuin ehdotus ja sertifiointi on suunniteltu EU-oisenen ohjeistuksen mukaisesti, kuten tällä hetkellä on esitetty siis vapaaehtoisesti, jolloin se mahdollistaisi sen, että asteittain otetaan käyttöön tämä asianmukainen huolisuus eh, ja silloin voitaisiin välttää mahdollisia vahingollisia vaikutuksia käyttäen näitä täydentäviä toimia, jotka mainitsin. Mitä sitten tulee tarkkoihin kysymyksiin? Täällä puhuttiin tästä täydentävyydestä suhteessa Dodd-Frankiin, ja Dodd-Frank ja osa säännöistä, meitä ovatko ne päällekkäisiä, ei. Se riippuu siitä, mitkä että nämä säännöt näyttäisivät. Jos nämä tuolla perustuisivat OECDn ohjeistukseen standardina, kuten Dodd-Frank on tietyssä määrin, koska yrityksien täytyisi käyttää OECD:n ohjeistusta silloin, kun ne tekevät raportteja Dodd-Frankin puitteissa, ja paikallinen Keski-Afrikan sertifiointijärjestelmä perustuu myöskin OECDn ohjeistukseen. Kaikki nämä yritykset, teollisuuden aloitteet, joita pitää samaan käyntiin, ne käyttävät OECD-ohjeistusta, joten tässä on tiettyä yhtenäisyyttä. Ja tämä nykyinen ehdotus, me pidämme sitä, siinä hyvänä sitä, että se perustuu OECDn ohjeistukseen sinänsä. Se merkitsee kuitenkin myös sitä, että tarkastuksessa täytyisi keskittyä eh, eh, sulattamoihin. Tämä on hyvin tärkeä muutto, muutoksen kohde, jos me saamme aikaan kaksinkertaistusta toiminnassa päällekkäisyyttä, lisätarkastuksia, sitten tulee turhaa byrokratiaa, eh, täytyy huolehtia siitä, että kaikilla yrityksillä on velvollisuus raportoida. Tärkeää on myös äh, saada aika virtaviivaistamista ja lisätä tehokkuutta maailmanlaajuisesti näiden aloitteiden puitteissa, joten asetuksen voimaan saattamissa tulisi keskittyä siihen, että varmistettaisiin, että nämä ohjelmat ovat tehokkaita, riippumattomia ja johdonmukaisia suhteessa OECDn ohjeistukseen. Meillä OECDssä emme seuraa tällaisia aloitteita, mutta ehkä tulemme tekemään niin tulevaisuudessa. Mitä tulee sitten julkiseen raportointiin ja siitä, miten voitaisiin ottaa se mukaan olemassa oleviin asetuksiin ohjeistuksessa luonnostella hyvin selvästi, miten yritykset voivat raportoida tästä asianmukaista huolellisuudesta, nimittäin tällaisella askel askelta periaatteella, e, tietenkin ottaen huomioon, että on olemassa tieto, joka on kaupallisesti arkaluontoista ja luottamuksellista ja joka e, esimerkiksi hinnat ja toimittajien nimet, mutta mutta yritysten tulee raportoida prosessista e, ja lähtien liikkeelle siitä, miten ne toimivat hyvässä uskossa, mutta ei itse välttämättä nimistä. Toisaalta on hiukan tällaisia e, konfliktialueista e, niihin liittyvä tärkeä kysymys, että ymmärretään, mitä tämä asianmukainen hallitus tarkoittaa. Asianmukainen hallitus merkitsee sitä, että vastuu on siinä, mikä vaikutus on yrityksellä sen toimilla silloin, kun se käyttää äh, tiettyjä tuotteita. Jos tuot lähtö, tu, tu, materiaalit on lähtöisin konfliktialueelta, se merkitsee sitä, että yritys tietää, mitä riskit ovat olemassa, ja sen täytyisi katsoa, että se hankkii konfliktivapaita tuotteita, silloin on kysymys vakaasta äh, aseellisesta konfliktista, tai sitten jos on kysymys myöskin ihmisoikeusrikkomuksista alueella, jossa on korkea riski. Siksi vääritelmä on näin laaja, sen tarkoitus on kattaa paljon harmaitakin aloita, elämä ei ole mustavalkoista, ja me tiedämme, että on tilanteita, joissa Euroopat yritykset toimivat huolellisuuden mukaisesti tietyn rajan sisäpuolella, mutta kun ne sitten hankkivat tuotteita rajan toiselta puolelta, ne eivät enää välttämättä toimi huolellisesti, koska ne kohtavat tiettyjä riskeitä. riskejä. Yritykset voivat tehdä virheitä, se on totta. Ne, Niistä on hyvä puhua avoimesti. Uskon, että käytiin puheaikani niin loppuun. Kiitoksia kovasti, että kuuntelitte minua. Mr. Malasi. Kiitoksia, herra Malasi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää edustaja Marian puheenvuorosta. Hän pyysi parlamentin jäseniä pohtimaan asiaa verrattuna maatalous alan. Tähän pätee melkein samat pohdinnat. Todella haluaisin sanoa, että tosiaankin vapaaehtoinen luonne on asioita voidaan Voisitko äh, äh, voidaan nähdä, mikäli kentällä ei ole riittävästi vaikutuksia. Nyt ollaan kehittämässä erilaisia keinoja, joilla voidaan kiertää nämä vapaaehtoiset määräykset kun ajatellaan esimerkiksi punaisilla alueilla tehtyjä sertifiointeja, siis mineraaleja, jotka sertifioidaan, jotka on tuotettu punaisilta alueilta, nämä sertifioidaan sitten vihreiden alueiden nojalla. Kahden vuoden ajan Lingun alueen viranomaiset ovat jakaneet tulot Midisin kanssa, joka keräsi nämä tulot ja lähetti sitten osan Shabundaan, eli tässä oli ikään kuin val- rahanpesusta kysymys. Tarvitaan täydentäviä toimia, oikeuslaitoksen tukemista ja syytteeseen, syytteiden nostamista. Asiat on selvinnettävä. Dodd-Frank-lainsäädäntö ei ole aiheuttanut negatiivisia vaikutuksia. On totta, että meillä oli vaik- vaikutelma, että ei ole enää työpaikkoja, mutta nykypäivänä tämän kansainvälisen kansallisyhteiskunnan paineen ansiosta voimme neuvotella annetusten välisissä foorumeissa. Siksi olemme perustaneet jokaisen provinssiin komiteoita ja tämän ansiosta tänä päivänä pyritään kvalifioimaan ja sertifioimaan näitä kaivos teollisuuden tuotteita. Meidän on nopeutettava menettelyä globaalisti. Tämä on hyvä tapa toimia. Jos emme voi odottaa, että vaalien myötä tulee vaikutusta, jos selkkaukset ja konfliktit aina vain jatkuvat ja väestö joutuu aina vain siirtymään. Nämä viisi prosenttia sitten, että se on vähän, no ei näinkään ole yhdenkin ihmishengen se, se pelastaminen on tärkeää. Dodd-Frankin ja muiden sääntöjen mukana kyllä päästään tuloksiin. Kyseessä on menettely. Pitää uskaltaa ja jaksaa jatkaa ja, ja kansalaisyhteiskunta kyllä kiittää. Kiitoksia. Merci beaucoup. Now, miss... Kiitos. Sitten herra Tiran. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Heijastelen juuri sitä, mitä herra Malasi tässä sanoi. Tietoisuus on tärkeää ja vaikutukset kentällä. Vaikutukset kentällä ovat aivan keskeisiä. Se merkitsee sitä, että mukaan otetaan koko tämä teollisuuden arvoketjut lähtien kaivoksilta ja sulattamoja ja jalostamojen ja muiden kautta, mutta mukana ovat myös paikallisviranomaiset. Ei meillä ole mahdollisuutta vaikuttaa paikallisviranomaisiin, jos siellä on korruptiota, me emme mahdollisille mitään, mutta tarvitaan tukitoimia, jotka tuovat ne esille ja sitten saadaan vastauksia. Nyt leimataan tiettyjä mineraaleja. Nämä kolme mineraalia le- leimataan tietenkin, kun tässä on selvä linkki Kongoon. Jos puhutaan muista selkausalueista, niin varmaankin tulee muita mineraaleja mukaan ja muita tuotteita. On siis tärkeää, että nämä asianmukaiset vinomit saadaan luotua. Sitten ravas Argentiinin puheenvuorosta. Hän ei ehkä ihan ymmärtänyt omaa puheenvuoroa euroa, niin koskien sitä, että ei ole riittävästi kannusteita sulattomoille. En minä tästä oikeastaan puhunut, vain siitä, että ei ole tarpeeksi, tarpeeksi kannustemia ketjun loppupäähän. Kyllä sulattomot ja jalostamot ovat tässä katettuna dodd Frankille ja vapaaehtoisille järjestelmillä. Minä olen aivan yhtä mieltä hänen kanssaan, kun hän sanoi, että on jatkettava sitä, mikä toimii. Meillä on esimerkkejä vapaaehtoisten järjestelmistä ja oecd ohjelman tuloksista. Seurataan näitä teitä ja otetaan kaikki myönteinen irti. Ja komission ohjelmaan tarvitaan sitten tukitoimia, joilla voidaan välttää se, ettei ole tule mitään vääristyneitä vaikutuksia, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn. Nyt haluaisin Rovama Arenan kysymyksen puuttua tietenkin. Tämä on sitten keskeinen lausunto teollisuudelta. Ei, me otimme käyttöön nämä ohjelmat, jotta saisimme vastauksia kentälle meidän toimivaltuuksiemme ja keinojen mukaisesti. Nyt on saavutettu tuloksia, jotka meidän ohjelmaamme ja myös paikallisviranomaisten tilastot osoittavat. Tähänkin liittyy tosin korruptiota, mutta omien mahdollisuuksiemme mukaan olemme saaneet näistä lukuja, jotka osoittavat, kuinka tämä on onnistunut. Tinasta voin antaa lisää yksityiskohtia. Täällä on kollega Tina-alalta, joka voi antaa teille kaikki tarvittavat yksityiskohtat. Mutta tietenkin kilpailukyky on tärkeä, koska näiden eurooppalaisten tai yhdysvaltalaisten yritysten toimet ovat mahdollisia, koska he ovat, tuolla mark- ne ovat markkinoilla ja ne ovat kilpailukykyisiä. Jos niiden kannettavaksi lisätään kustannuksia, joka rapauttaa kilpailukykyä, niin siitä tulee ongelma ja tämä avaa oven vääristymille julkiset järjestelmät, pakolliset tai vapaaehtoiset järjestelmät. Näihin on kommentoitu paljon. Minun mielestäni tämän nyt olemassa oleva vapaaehtoinen järjestelmä on de facto pakollinen, koska markkinapaine pakottaa yritykset jalostamoissa ja sulattamoissa toimimaan asianmukaisesti. Ongelma oikeastaan ei ole se, onko järjestelmä vapaaehtoinen vai pakollinen, vaan on varmistettava, että kentällä toimitaan tehokkaasti ja että tukitoimet, jotka mahdollistavat tämän tehokkuuden, niin niiden on oltava valmiina. Kiitoksia. Kiitos. Nyt herra Lajard. Kiitos puheenjohtaja tässä vielä pohditaan Dodd-Frank-lain tehokkuutta. Meillä on vapaaehtoiset aloitteet, mitä kuultaan, tulee Wolframi. Eikä näitä nyt yhdessä yössä ole keksitty. Ne ovat erittäin monimutkaisia ohjelmia, joita on työstetty hyvin pitkään ja haluaisin tässä muodollisesti kiittää metallisektoria siitä, että he ovat olleet huolellisia näiden järjestelmien pystyynpanossa, joten nyt kannamme vähitellen hedelmää näistä ponnisteluista. On siis näitä olemassa olevia aloitteita, ja siksi mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että meillä on ylimääräinen tekninen keskustelu, jotta me voimme tarkastella yksityiskohtaisesti näitä aloitteita ja saada aikaisesti EU-järjestelmä, joka sitten vielä tuo lisäarvoa. Totta kai Dodd-Frankin jälkeen täytyy tarkastella muun muassa näitä kauppasaartokysymyksiä mutta tilanne nyt kuitenkin on parantunut, taloudelliset toimet ovat lisääntyneet ja tämä tietysti sitten auttaa kaivostyöläisiä ja heidän perheitään esimerkiksi Kongossa. Siitähän tässä on kysymys. Eli toimimme vastuullisesti, mutta kuitenkin täytyisi jatkaa toimintaa alueella, joten tämä aloite antaa lisäarvoa. Eli Dodd-Frank ja nämä aloitteet ovat antaneet markkinoille huomattavia merkkejä. Tämä ei koske ainoastaan kuluttajia, vaan osakkeen omistajia ja muita osapuolia jotka joutuvat tarkkailemaan toimitusketjussaan tätä ja poistamaan ongelmat. Meidän täytyy taata tämä ja sitten kuitenkin hankkia mineraaleja vastuullisesti. Kongon demokraattinen tasavalta on se maa, johon on keskitetty Dodd-Frank-laissa, mutta sitten EU-aloitteessa on laajempi maantieteellinen alue, jota tarkastellaan, joten tämä antaa lisäarvoa. Mutta mitä me itse asiassa tarkoitamme konfliktialueella ja korkean riskin alueella. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, miten määrittelemme sen, kun on määritelty konfliktialue. Vasta sen jälkeen sitten kapasiteettia voidaan rakentaa, järjestelmiä voidaan rakentaa ja sitten eh, myös täytyy nämä, tässä seurattavuusjärjestelmiä seurata. Ja se eh, suotuun sertifiointikin menee vuosi. Me tarvitsemme joustavuutta. Täällä on puhuttu toimitusketjun alku- ja loppupäästä. Toimitusketju on hyvin monimuotoinen. Se mainittiin täällä jo aikaisemminkin. Eli, eli ongelmat, kun on monitasoisuutta ja tuhansia toimittajia. Ja siihen täytyisi keskittyä esimerkiksi sulattamotasolla. Yritykset joutuvat kohtamaan paljon paineita. Yritysten täytyy lähettää viestejä toimitusketjun alku- ja loppupäähän, mutta ne tarvitsevat joustavuutta. Yrityksille täytyy antaa joustavuutta kommunikoida näistä kysymyksistä. Tässä varmaan kaikki. No, pakollinen, vapaaehtoinen ehkä on vielä liian varhaista vetää johtopäätöksiä tästä, joten me jäämme odottamaan teknisen tason keskustelua. Kiitos. Kiitoksi. Ja sitten herra Gibb. Kiitos. Pyrin vastaamaan lyhyesti muutamiin asioihin, jotka on otettu esille. Ensinnäkin haluaisin mainita, että olemme kuulleet paljon erinomaisista teollisuuden ohjelmista, joita – Yhdysvaltain pakolliset määräykset ovat edistäneet. Nämä keskittyvät Kongon demokratian tasavaltaan, kuten on todettu, ja haluaisimme, että saataisiin samanlaisia teollisuuden ohjelmia, jotka koskisivat myöskin muita konflikti- ja korkeariskin alueita. Olemme kuulleet hiukan markkinahoukuttimista siinä, miten kuul, mikä on kuluttajien rooli. Ja tietysti Täällä on selvästi sanottu, että kuluttajat haluavat vakuudet siitä, että tuotteet, jotka ostavat, eivät johda siihen, että rahoittaisivat konflikteja tai ihmisoikeusrikkomuksia. Mutta EUn kuluttajien velvollisuus tietenkään ei ole pakottaa teollisuuksia, teollisuutta toimimaan niin, etteikö se hankit tuotteita konfliktialueelta. Se säilyy yritysten vastuulla, joiden pitäisi olla varovaisia siinä, että ne eivät siirrä tätä kaattaa kuluttajille. Uudet markkinariskit saattaa syntyä asianmukaisuudellisuuden myötä. Siitä haluaisin toistaa se, mitä OECD sanoi omassa esityksessään, nimittäin, että kysymys ei ole 100 prosentin takuista, ei siitä, että kaikki saataisiin järjestykseen joka kerta. Tätä kautta saadaan aikaan prosesseja, jotka auttavat yrityksiä varmistamaan sen, että ne voivat tehdä te- te- sen, mikä on mahdollista riskien lieventämiseksi. Eivätkä ne ole mitään uusia riskejä. Nämä riskit ovat olemassa ö, toimitusketjussa yrityksessä näistä on varoitettu siitä, että oli riittävästi tietoa ja huolellisuus helpottaa yrityksiä paremmin havaitsemaan ja lieventämään riskejä, joita jo on olemassa toimitusketjussa. Sitten on puhuttu muista materiaaleista, joiden kautta rahoitetaan konflikteja ja ihmisoikeusrikkomuksia. Kyllä näitä on. Niitä on paljon muitakin kuin tämä 3TG, ja arvokkaat jalokivet, esimerkiksi Afganistanin smaragdit tai, tai kulta tai timantit Kolumbiasta, Simbabvesta, on lukuisia muita resursseja jos, muilla alueilla, joissa olisi myöskin hyötyä samanlaista asianmukaista huolellisuudesta. Ja kuten OECD sanoi, nämä ohjeistus kattaisi myöskin nämä alueet. Oletus on se, että yritykset ovat huolellisia ja pyrkivät lieventämään riskejä toimitusketjussa ja pyrkivät välttämään tällaisen konfliktirahoitusta. Sitten paikallinen aloitus, vaikutukset, jotka on ollut Dodd-Frank-asetuksella. On hyvin tärkeää katsoa, että tunnustamme, niin kuin sanoin alussa, että nykyinen tilanne on kestämätön ja meidän pitää olla varovaisia siinä, että me pyri edelleenkään lisäämään riistoa ja konfliktin rahoitusta, joka on hyvin tavallista monissa kaivos- ja pienemmissä yhteisöissä, jos ajatellaan sitä, mikä on alueellinen vaikutus. Tässä vaiheessa on nähtävissä, että tilanne on hyvin mutkikas ja on turha pyrkiä lähtemään asioiden tarkastelun liian yksinkertaisesti, että kaikkeen voitaisiin puuttua Dodd-Frank-asetuksella. Me näemme hyvin mutkikkaan tilanteen, on hyvin myönteisiä tuloksia ja jossa on pystytty todellakin lähemmin tarkkailemaan työskentelyolosuhteita ja katsomaan elinolosuhteita, eh, mitä tulee kaivosten työntekijöihin. Eh, mutta eh, Tämä ei kuitenkaan miksi että olisi selkeä kuva siitä, mitä tapahtuu, siitä, mitä tapahtuu kaikkialla Kongon tasavallassa. Me olemme kuulleet siitä, mitä on idässä, että me näemme, mutta Katangan alue esimerkiksi on tapahtunut tuotannon lisääntymistä Dodd-Frankin toimeentulon jälkeen, koska niin kuin sanottu, tulokset, vaikutukset tässä lainsäädännössä ovat vaihdelleet alueittain. Tämä on nähtävissä myöskin muiden aloitteiden osalta, siis sellaisten poliitikkojen osalta, jotka on kehitetty Don Frankin yhteydessä, esimerkiksi presidentin kaivostoimintakielto, määräyksen, joka vaikutti vientiin tietyiltä alueilta, samoin kuin uudet paikalliset alueet, jotka liittyvät siihen, että on olemassa tiettyjä tiettyjä eroja verrattuna siihen, miten Frank Dodd-Frankin prosessissa on tapahtunut. Miten tämä EU-prosessi, tuleeko se heikentämään sitten Dodd-Frankia uskoakseni niin kauan kun nämä harmonisoidaan OECDn ohjeistuksen mukaisiksi, ne törntävät toisiaan, vahvistavat toisiaan. Voimakas pakollinen EU-säädös olisi tärkeä ja varmistaisi sen, että useammat eurooppalaiset yritykset katetaan kuin ne, jotka nyt on jo katettu, ja se soisi, saisi lisää voimaa maailmanlaajuiselle asianmukaisen huolellisuuden liikkeelle. Se lisäisi sitä vipuvoimaa, joka meillä olisi suhteessa sulattoihin ja jalostamoihin, jotka ovat EUn ulkopuolella. Ja sitten se, missä määrin tämä on johdonmukaista ja täydentävyyttä suhteessa OECDn ohjeistukseen, haluan toistaa, että olemme sitä mieltä, että on kaikkien yritysten vastuulla – ei pelkästään osalta, joita koskevat nykyiset ehdotukset, raportoida julkisesti ja niin täytyy ponnistella siihen suuntaan. Kiitokset, kiitokset kaikille asiantuntijoille. Tämä oli erittäin hedelmällinen keskustelu. Herra Winkler, nyt on teidän vuoronne. Thank you very much, uh, chairman and... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät uh, vieraat, hyvät kollegat. Mielestäni olemme nyt päässeet eteenpäin tänään ja, pääs, ja saaneet selvyyttä asioihin, mutta minulla on myös sellainen vaikutelma, että olemme saaneet selvennettyä sen asian, että meillä on vielä pitkä lista keskusteluja tulossa. Olen sitä mieltä, että kaikille tässä salissa on hyvin selvää, että asetus ja tu- tukevat toimet ovat yhtä tärkeitä, koska jos tavoitteena on our, uh, our uh, uh, scope. But... Jos, jos, jos meidän tavoitteemme on antaa oma panoksensa, niin tämä on hyvä, mutta jos haluamme meillä rakentaa kapasiteettia sidosyhtiön välille, se on tärkeää, mutta meidän on myös saatava aikaa paikallisia toimia, hyvää hallintoa ja kestävää kehitystä ja niin edelleen, koska ei mikään saarto, vaan ke- kestävä järjestelmä on meidän tavoitteemme. Tiedämme, että elämme maailmassa, jossa poliittinen viestintä menee helposti keltaisen lehdistön. Halusin kuitenkin vedota sidosryhmiin ja vieraisiin täällä, että ehkäpä tämä ristiriita pakottavien ja vapaaehtoisten järjestelmien välillä ei ole se todellinen ongelma, vaan ehkä tämä varsinainen dilemma koskee tehokasta ja tehotonta järjestelmää. Jos meillä on tehokas asetus, järjestelmässämme, jos olisi vapaaehtoinen ehdotus, jota voitaisiin var- varmentaa vielä muilla ehdotuksilla, se olisi parempi kuin pakollinen yhdysvaltoinen ehdotus. Jos haluamme päästä tehokkaaseen tulokseen, meidän on kaikkia kuunneltava, mutta tulevien viikkojen keskustelut kyllä selventävät tämän asian. Kiitoksia. Thanks a lot. Once again, thanks. Kiitos vielä kerran. Kiitokset, että osallistuitte kuulemiseen. Kiitokset asiantuntijoille. Minä saatan tämän asian nyt päätökseen. Sitten kohta 21 muut asiat ei ole muita asioita ja kohta 22 on seuraava kokous. Päivämäärä 21. 22. tammikuuta 2015. toivotan teille ihanaa joululomaa ja kaikkea hyvää, rentoutukaa ja tulkaa sitten uusin voimin taas seuraavan valiokuntakokouksen ensi vuonna. Kaikkea hyvää, kiitos.